Let us start with our normal meeting. The first point, you had the coordinator. Aloitetaan äh, ensimmäinen asia. Meillä oli koordinaattorinen kokous ja lounaan aikana te saatte sähköpostitse koordinaattorinen kokouksen tulokset. Ja pyytäisin, että avustajanne printtaavat ne ja antavat ne koordinaattoreille luettaviksi, koska tämä täytyy hyväksyä tämän päivän loppuun mennessä. Esityslistan kohta numero kaksi, esityslistan hyväksyminen. Ei nähtävästi mitään vastaa sanottavaa. Hyväksytty. Kohta kolme pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 5.6. lokakuuta. Se on teidän papereittenne joukossa. Ja mikäli kokouksen loppuun mennessä ei ole mitään vastalauseita, se katsotaan hyväksytyksi. Muistutan teitä myös, että haluaisin muistuttaa tätä siitä, että tänä aamuna oli siis koordinaattoreiden kokous ja että te saatte lounastunnin aikana sitten sähköpostitse tämän kokouksen tulokset ja tarkastelkaapa, lukekaapa niin lävitse, että haluatteko te siihen tehdä vielä muutoksia. Meillä me olemme pyytäneet, että komissio laatisi tutkimuksen Collecting Societies ää, musiikkialalta. Tämä on juuri tämä tutkimus nyt ilmest, tai laadittu loppuun. Ja oikeusasioiden valiokunta tänä, ei toinen joulukuuta, kes, kesä, keskiviikkona toinen joulukuuta tämä esitellään, jota kiinnostaa siis tämä musiikin monimuotoisuustutkimus, niin keskiviikko toinen joulukuuta oikeusasioiden valiokunnassa Collecting Societies and Cultural Diversity in Musical Sector. Ja sitten 29. syyskuuta Barroson nimittämä hänen maastaan lähetetty nimittämä uusi komission jäsen, Sefcovic. Hän on nyt täällä joukossamme, olen iloinen siitä. Sen jälkeen, kun hän on tehnyt pitkän diplomaattisen uran, on nyt siirtynyt Euroopan unionin reaalipolitiikkaan. Ja hän on lähtenyt äh, taatusti mukavalle, kauniille ja ihmisläheiselle sektorille kuin mitä tässä talossa muuten hoidellaan. Tehän tiedätte, että Jan Fiegel on palannut äh, oman kotimaansa politiikkaan ja että ensimmäinen lokakuuta lähtien meillä on sitten uutena komission jäsenenä äh, Markus Sefcovic. Olemme hänen kanssaan olleet jo yhteyksissä, mutta koskapa komission nimityksissä nyt on aika hankala tilanne, niin olemme valinneet hyvin pragmaattisen lähtökohdan. Me sanoimme, että odotamme, kunnes kaikki komission jäsenet on nimitetty, ja sitten vasta lähdetään kuulemisiin. Me emme halua kuulla vielä komission jäsentä, joka ehkäpä kahden viikon kuluttua ei enää olekaan meidän komission jäsenemme. Kukaan ei tiedä, enkä usko, että hän itsekään sitä tietää. Ja sen vuoksi me emme nyt halua tehdä hänen elämäänsä vaikeammaksi kuin mitä on välttämätöntä. Sen vuoksi emme järjestä kuulemista. Tänään me haluamme vain hänen kanssaan keskustella ja hänellä on varmasti tässä hienoa, hän pääsee tätä kautta harjoittelemaan. Ja tänään hän tulee nyt sitten antamaan meidän lausunnon ja meillä on mahdollisuus keskustella hänen kanssaan. Olen iloinen siitä, että edustaja Rovakan tähän on täällä. Pää, EAKin pääjohtaja ja Adam Tissen, Schöbel, Vifiet ja Kose. Kaikki ovat tervetulleita ja nyt sitten antaisin puheenvuoron herra Sefkovicille, joka kertoo meille kokemuksistaan kuluneena kuukautena ja ehkäpä uusista ajatuksista. Jatkaa hän sitten komission jäsenenä, eli ei. Tervetuloa, meidän tukenne teillä on, mihinkä suuntaan sitten ikinä menettekään. Meistä tietenkin olisi hienoa, että joku, joka neljä viikkoa harjoittelee komissiossa, sitten saisi jatkaa alalla. Olkaa hyvä. Danke sehr, Frau Vorsitzende. Vážení členovia Európskeho parlamentu, vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, som naozaj e, veľmi rád za toto veľmi... Arvoisat naiset ja herrat, olen iloinen siitä, että te näin sydämellisesti minut vastaanotitte ja haluaisin kiittää teitä yhteistyöstä kuluvana kuukautena. Tapaamiset ovat olleet hyvin innovatiivisia ja innostuneita ja olen todellakin iloinen, että pääjohtaja Kantäänkin on täällä paikalla. Ja myös hän on ollut hyvin avulias kun olen tavannut hänet uuden työni puitteissa. And uh, thank you very much for that kind introduction, because it's true that I am now... Kiitokset. City, but already... Viisi viikkoa nyt tässä uudessa tehtävässä niin ollut, mutta jo tänä aikana ja kontaktien kanssa, ansiosta teidän kanssa, niin ymmärrän tämän valtavan potentiaalin, joka tällä salkulla on jossa vastataan koulutuksesta, kulttuurista, nuorisosta, urheilusta – ja sen potentiaali tulevaisuudelle ja nykyajalle. Ja tiedän, että voisimme maksimoida potentiaali vain yhteistyöllä parlamentin kanssa, kuten tähänkin asti ollut. Koska tiedän oikein hyvin, että monet ohjelmista eivät olisi mahdollisia ilman teidän tukeanne. Useat aloitteista eivät toteutuisi illan, jos te ette niitä ehdottaisi. Emmekä pystyisi tekemään niin paljon kuin teemme Euroopan tasolla, ja me saisi tukea Euroopan parlamentilta hyvin vaikeissa budjettineuvotteluissa, jotka ovat aina osa kunkin kalenterivuoden loppua. Viimeisen viiden vuoden aikana todellakin paljon saavutettiin. Ja jos pitäisi tehdä yhteenveto, että mitkä olivat tärkeimmät saavutukset viimeisen viime vuoden aikana, sanoisin, että ei kukaan kyseenalaista sitä, että EU voi tuoda lisäarvoa kulttuuriin ja koulutukseen on selkeästi osoitettu, että eurooppalaiset vastaukset ovat parhaat Euroopalle, kuten osoitettiin monta kertaa ja erityisesti viimeaikaisen kriisin aikana. Joten katsotaan sitten tätä alaa, jota käsitellään ohjelmat kulttuurissa ja koulutuksessa koskettavat yli puolta miljoonaa Euroopan kansalaista joka vuosi. Ja me olemme vastuussa neljänneksi laajemmasta budjetista EU:ssa, joka edustaa enemmän kuin prosenttia koko EUn budjetista, mutta tietysti Euroopan parlamentin avulla toivon lisää tulevaisuudessa. Lissabonin strategia mielestäni selkeästi osoittaa, että jos halutaan kilpailukyky etu säilyttää Euroopan taloudessa, täytyy investoida enemmän ihmisiin, ihmispääomaan, koulutukseen ja ammattikoulutukseen. Ja tämä tuli selvästi esille myös näissä virallisissa asiakirjoissa ja ensimmäinen tällainen hyvin vakava keskustelu tästä asiasta johti Eurooppa, Eurooppa-neuvoston päätelmiin 2005 Hampton Courtissa jo. Hampton Courtissa jo. Toinen tärkeä positiivinen lausunto, joka varmasti tämän vuoden loppuun mennessä päätetään, kun nämä kaikki valtavat investoinnit EIT esimerkiksi, niin se sitten näihin tietoja, tietoyhteisöjen valintana sitten kiteytyy. Siis tässä tämä tietokolmio täytyy tuoda käytäntöön, jossa koulutus voidaan liittää tutkimukseen ja innovointiin. Kun katselin näitä lukuja, mitä viime vuosina aikana saavutettiin, niin minun hämmästytti erityisesti yksi asia. 87 oli vain 3000 Erasmus-opiskelijaa. No mikäs 160 000 viime vuonna voidaanko sitä verrata? Ei oikeastaan. Kukaan ei olisi uskonut silloin, että näin positiivinen menestys saavutettaisiin noin 20 vuodessa. Ja kun kunnianhimo on vieläkin korkeampi tässä ja siihen palaan pian. Positiivisesti voimme arvostaa myös hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja sitä, että on otettu mukaan nämä esikouluohjelmat varhaislapsuudessa, koska uudet vaatimukset koulutuksessa, ne vaativat uusia valmisteluja äh, lapsille jo ennen kuin he tulevat varsinaiseen kouluun. Tämä on hyvin tärkeää, että he oppivat oppimaan äh, ja nämä tavat he sitten koko opiskelu- ja kouluuransa aikana käyttävät myöskin am- ammatteihin asti nämä ovat saavutukset, mutta valtavia haasteita on myös edessä ja jotkut niistä voimme ymmärtää vähän paremmin, koska Meillä on uusia Euroopan laajuinen väline PISA-tutkimukset. Siellä oli hyvin huolestuttavia asioita tuli esille. Esimerkiksi lukutaito taas 15 vuoden keskuudessa on itse asiassa heikkenemässä. Ja haluaisimme, että parantuisi. On vahinko, että emme pysty viitearvoja 2020 toteuttamaan koulun keskeyttäjistä. 15 prosenttia suunnilleen se on se luku ja haluaisimme, että se siinä alle 15 prosenttia. Sitä ei saavuteta, sen vuoksi komissio esittää uusia ehdotuksia ja aloitteita siitä, että miten tämä hyvin tär- vaikea ongelma voidaan käsitellä. Se, mitä näen valtavana haasteena tulevaisuudelle on se, että miten pyrimme parantamaan työvoimamme laatua, koska tällä hetkellä yli 80 miljoonaa eurooppalaista on, joilla on vain peruskoulutus alempi ammattitaito, ja tämä on kolmas osa työvoimasta Euroopassa. Tähän ei ole varaa tulevaisuuden kannalta, on hyvin selkeää, että tietopohjaiseen talouteen meneminen pitäisi kiihdyttää, ja nämä ihmiset syrjäytyvät yhä enemmän työmarkkinoilta, jos he eivät, jos he pysty auttamaan heitä. Niin mitä täytyy tehdä? Meidän täytyy tehdä monta asiaa. Toisaalta parantaa koulujen opetusjärjestelmiä. Opetusta täytyy sopeuttaa työmarkkinoiden uusiin vaatimuksiin, tähän uuden tietoon pohjautuvan talouden vaatimuksiin. Samaan aikaan täytyy investoida enemmän pyrkimyksiä aikuisoppimiseen, elikäiseen oppimiseen, jotta ihmisille voidaan antaa perustaidot, eh, jotta he voivat tarttua uusiin mahdollisuuksiin työmarkkinoilla. Tämä tuli hyvin esille viime nyt tässä talouskriisissä, kun kaikki odottivat, että kriisi koskettaisi vain rahoitusalan valkokalustyöntekijöitä, mutta totuus oli, että vähäisen ammattitaidon ihmiset ja nuoriso, he, heitä kosketettiin koviten. Ja tässä täältä löytyy lääkkeitä, etsiä, reseptejä siitä, että miten nämä ongelmat voidaan ratkaista. Mielestäni Positiivisesti voimme arvostaa jäsenvaltioiden reaktiota tähän aloitteeseen, joka tuli komissiolta, joka koskee positiivista painetta Euroopan parlamentilta ottaa mukaan opetussuunnitelmaan enemmän uusia taitoja, uusia työpaikkoja, niihin liittyviä ajatuksia, että bisnesyhteisöjen kanssa tehdään läheistä yhteistyötä, jotta voidaan sopeuttaa koulutustekniikat, metodit, ja yhdistetään ne siihen tavoitteeseen, että valmistetaan nuoria ihmisiä oikeita työmarkkinoita varmaan. Kolme viikkoa sitten olin Lundissa vierailla, Lundin yliopistossa Ruotsissa. Ja minulla oli etuoikeus antaa palkinnot miljoonan alle Erasmus-opiskelijalle. Ja näin, mitä Erasmus-ohjelma antaa nuorille ihmisille. He tulevat takaisin, heillä on paremmat kielitaidot, he tulevat takaisin – Heillä on enemmän itseluottamusta. Heillä on positiivisempi, aivan erilainen eh, tunne siitä, että kuuluvat Eurooppaan ja yhteen. Tämä on jotain sellaista, jota meidän täytyy tukea ja paljon enemmän tässä mielessä täytyy tehdä. Sen vuoksi erityisen iloinen olen siitä, kun näin, että myöskin komission puheenjohtaja käsitteli niitä positiivisia eh, kokemuksia tästä ohjelmasta poliittisissa suuntaviivoissaan Youth and move sen hän teki, jossa haluamme taata, että jokaisella oppilalla opiskelijalla olisi mahdollisuus viettää osa opiskeluaikaa ulkomailla. Ja tämä Tähän tietysti vaadittaisiin suurta liikkuvuutta, sitä, että nämä rahoja käyttöön EU-tasolta, kansalliselta tasolta, paikalliselta tasolta, ja sitä ei voida tehdä ilman, että otetaan mukaan myös yksityissektori ja koulutuslaitokset mutta tämä mobilisaatiota halutaan myödä sillä tavalla, että saadaan liikkeelle nuoriso, niin että olisivat aktiivisempia demokraattisessa politiikassa sillä tavalla, miten kouluja hoidetaan, miten he osallistuvat demokraattiseen elämään Euroopassa yleensä. Eilen näin televisiossa, kun dominot kaatuivat Berliinissä dominopalikat ja huomasin, että siitä on vasta 20 vuotta, kun Berliinin muuri murtuu. Ja totesin, että nyt ensimmäistä kertaa meillä on uusi sukupolvi Euroopassa, joka syntyi yhdistyneessä Euroopassa, joka ei elä aikoina, jolloin Eurooppa oli jaettu, jolloin oli rajoja, muureja, poliisia, tarkastuksia. Nämä kaikki tekijät, jotka, joiden äh, vuoksi nuoret ihmiset eivät pystyneet tuntemaan toista puolta Euroopasta. Mutta tämä on sittenkin tarpeen, kun tämä on ensimmäinen todellinen eurooppalainen sukupolvi, joka on pystynyt osallistumaan enemmän eurooppalaiseen elämään, ja meidän täytyy luoda ne välineet ja ehdot, olosuhteet, joissa tämä todellakin tapahtuu. Olen hyvin tyytyväinen tästä edistyksestä, joka viime vuosien aikana on saatu aikaan kulttuurin alueella myöskin sen ansiosta, että oli tämä luovuuden ennavoinnin vuosi, teemavuosi, joka osoitti, mikä potentiaali kulttuurilla ja luovuudella on myöskin liike-elämässä, liiketoiminnoissa. Kulttuuri tietysti täytyy pitää ennen kaikkea ilmiönä, joka yhdistää Eurooppaa, jotka tuo Euroopan kansakunnat yhteen, ja jonka pohjalta voidaan Äh, olla vuorovaikutuksessa myös kolmansiin maihin, koska jos olemme supervaltiossa, niin se on kulttuurissa. Ja tämä näkyy myös taloudellisissa luvuissa. Viimeaikainen selvitys osoitti selvästi, että kulttuuri ja nämä toimijat, joihin liittyy luovuutta, niin Euroopan kansantuotteeseen antavat panoksen 2,5 prosenttia enemmän kuin alkoholi- ja tupakkateollisuus muuten. Tämä vain painottaa sitä potentiaalia, joka meillä tällä osa-alueella on Tällä alueella täytyy tehdä työtä sellaisella tavalla, että parannetaan olosuhteita, teemme olosuhteet selkeämmiksi ja luemme niitä tapoja, joilla voimme käsitellä näitä hyvin sitkeitä asioita, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin. Täytyy löytää tapa, jolla takaamme oikeudenmukaiset palkinnot te- luo- tekijöille ja taiteilijoille ja samaan aikaan taataan niillä ja kuin mahdollista pääsy Euroopan kansalaisille kulttuuriin ja tietoon. Ja täytyy löytää oikeat eurooppalaiset tavat, koska emme voi luottaa amerikkalaisten oikeusistuinten päätöksiin. Oli varmaa, että tämä on yksi prioriteeteista myöskin seuraavalle komissiolle. Tämä on mielestäni tulee hyvin selkeästi esille ja vahvistuu tästä äskeisestä keskustelusta Googlesta, ja kun täällä on juttu, oikeusjuttu vereillä amerikkalaisessa oikeuslaitoksessa, ei ole varmaa, että tämä asia on hyvinkin paljon parlamentin pöydällä käsittelyssä komissiossa seuraavina kuukausina. Haluaisin kiittää teitä kaikkia Euroopan eh, perintömerkin aloitteesta. Tämä on tärkeä aloite jälleen parlamentilta. Se näyttää, miten voimme tämän pienen hallitusten välisen aloitteen todella eurooppalaiseksi asiaksi. Ja mielestäni hyvin nopeasti työ tämän Euroopan kulttuuriperinnön merkin äh, parissa päätetään. Ja siinä, kun annetaan tämä merkki, niin voidaan tukea eurooppalaisen historian merkitystä, jotta lapset oppisivat, jotta Euroopan kansalaiset näkisivät ja Tällä voidaan elävöittää yhteisöjä, paikallisyhteisöjä, koska tällä olisi hyvin, hyvä vaikutus positiivisessa mielessä ei välistään koulutuksen kannalta, vaan myös paikallisen liiketoiminnan kannalta. Herra Skurja, näen täällä hänen istuvan ja haluaisin kiittää häntä lämpimästi hänen rakentavasta ja yhteistyö lähe, lähestymistavasta ja ideoistaan siinä, kun täydennettiin valmistelutyöt Euroopan vuodesta ja kaikki, jotka hänen taustansa tuntevat ja selvänsä olisivat vaikuttuneita tästä laajasta kokemuksesta, joka hänellä on näissä toiminnoissa, jotka liittyvät vapaaehtoistyöhön ja tiedän, että tämä salkku on hyvissä käsissä ja uskon, että hyvinkin pian nämä lainsäädäntövalmistelutoimet voidaan päättää niin, että voidaan hyväksyä päätös seuraavassa ministerineuvostossa. Lopuksi viittaisin urheiluun koska siihen kohdistuu paljon odostuksia ja olemme hyvin mielissämme komissiossa, että tämä uusi toimivaltuus saadaan ja haluaisimme rakkaa, ää, äh, rakentaa urheiluvalkoisen kirjan varaan, koska se esitettiin hyvin laajojen ja siis hyvin laajojen konsultointien jälkeen haluamme uuden esittää ensi vuonna. Haluamme maksimisoida nämä uuden potentiaalin, joka liittyy tähän toimivaltuuden, sen vaikutus terveyteen, lapsen väestön terveyteen ja samaan aikaan luoda terveet, terveet lainsäädäntöpuitteet urheiluaktiviteetille, mikä tarkoittaa, että sinne kunnioitettaisiin urheilun erityisyyttä, kunnioittaisimme urheilijärjestöjen autonomisuutta, mutta samaan aikaan komissio perussopimusten valvojana. Sen täytyy valvoa, että Euroopan kansalaisten oikeudet ja eurooppalaiset lait ovat kunnioitettuja. Puheenjohtaja, yksi prioriteeteista, kun tämä on, niin se on myöskin tulevan komission käsittelyssä, joten kaksi, kahdessa minuutissa tekisin yhteis, yhteisveto, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä. Pitää tukea jäsenvaltioita, jotta ammattitaitoa voidaan parantaa, modernisoida kouluopetusta, elinikäistä oppimista, opettajien koulutusta täytyy tukea, täytyy tukea sitä, että liikkuvuus kasvaa huomattavasti ja täytyy tehdä sen puolesta, että nuoret saadaan liikkeelle mobilisoitua, täytyy tukea kulttuuri- ja luovaa teollisuutta ja saada aikaan hyvä tasapaino siitä, että oikeudenmukaisen palkkion kulttuurin tekijät saavat ja sitten, että ihmiset päävät laajasti osallistumaan kulttuuriin. Ja kuten sanoin, uskon, että teidän tuellanne tämä Euroopan kulttuuriperintömerkkityö saadaan päätökseen ja myöskin vapaaehtoistyön toime, teema vuoden 2011 valmistelu saadaan päätökseen ja teemme parhaamme, jotta voidaan maksimoida tämä potentiaali, joka tulee tästä uudesta toimintavaltuudesta urheilun alueella. Eh, Maintenant, je... Hyvä puheenjohtaja, suuret kiitoksia. Nyt eh, mielelläni kuuntelisin teidän kommenttejanne ja vastasin teidän kysymyksiin. Monsieur le commissaire. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. We have uh, just 30 minutes. Ich will mich beschränken, ich will erstmal Frau Drüppel. Niin, meillä on äh, vain puolisen tuntia aikaa. Ensin on puheenvuoron Trypelille, sitten on Fisas, sitten Siellä nainen punaisissa, en näe. Ja Badia. Ja jat, oi herra, jästä sentään, kun näitä pyyntöjä on. Kaikki hyvin, hyvin lyhykäisesti. Helga. Mm, Kiitos Doris, kiitoksia komission jäsen Sefcovic teidän eläväisestä ja informaatiopitoisesta puheestanne. Tässä oli hyvin hyviä asioita ja pointteja, mutta haluaisin mainita, että olen todella iloinen siitä, mitä te sanoitte tekijänoikeuksista ja siitä, että te pyritte saamaan aikaan hyvän ja tasapainoisen eurooppalaisen tekijänoikeuslain. Ja tämä on hyvin sama kuin meidän pyrkimyksemme. Kiitos tästä. Ja kiitokset siitä, että teitte selväksi sen, että eh, elinikäinen oppiminen, eh, nuoren sukupolven eh, liikkeelle saaminen on yksi suuria haasteita. Ja sen vuoksi haluaisin sanoakin, että kaikki asiat, jotka otitte esiin, on osa budjetti tarkistusta. Ja jos me haluamme investoida nuoriin ihmisiin, elinikäiseen oppimiseen, erasmukseen, joka on todellinen menestystarina, niin meidän täytyy tehdä selväksi, ja se onkin osa komissiota kollegiona, että me todellakin vaikutamme poliittisesti tähän budjetin tarkistukseen. Ei ainoastaan puheissa, mutta todellakin budjetin kohdalla, että saisimme aikaan jotakin. Ja vetoisinkin teihin, että tässä budjettikäsittelyssä komissio ja te komission jäsenenä painottaisitte enemmän näitä politiikan aloja. Ja Lissabonin strategiahan oli myös hyvin tärkeä, mutta europeana ja digitalisaatio ovat asioita, joita pitäisi rahoittaa enemmän ja tulisi olla osa Lissabonin strategiaa. Eh, Mr. Fisas. Sitten eh, edustaja Fisas lyhykäisesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra komission jäsen. Yritän puhua lyhyesti. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä komission jäsenen kanssa. Kiitän häntä hänen puheestaan. Haluaisin mainita, että minulle on eräs tärkeä asia, joka koskee sponsorointia, siis tukea, jota säätiöt ja yritykset voivat antaa kulttuurille, urheilulle ja koulutukselle. Koordinaattori Skurjan kautta olen pyytänyt parlamentin yksiköitä valmistelemaan pienen kertomuksen tästä aiheesta ja verrata tilannetta Yhdysvaltojen toimintatapoihin. Varat eivät koskaan riitä näillä aloilla ja siksi uskon, että olisi tärkeää tehdä aloitteita tässä, tällä alalla komission taholta. Urheilusta vielä. Minulla on henkilökohtaisia kokemuksia. Madridissa järjestin koululaisten urheilukilpailut. Se oli erittäin hieno kokemus. Saatiin siirtolaiset mukaan. He tunsivat olevansa omissa joukkueissa tähtiä. En tiedä, olisiko hirvittävän monimutkaista tehdä jotain vastaavaa Euroopan tasolla tällaisia koululaisen urheilu, koululaisten urheilukilpailuja. Kiitoksia. E, Kiitoksia. Kiitoksia. Selvästi yksi kysymys, yksi huomio. Kysymys, onko teillä ajatusta sinne, että toimitaan itäisten kumppaneiden suuntaan. Miten toimitaan? Näettekö jonkinlaisia komission toimia suhteessa niihin maihin, jotka ovat itäisen kumppanuuden piirissä? Ja huomio. Ihmettelen, että puhuitte englanniksi. Suurin osa meistä tietysti Kandor Shakespearein kielellä puhuu, mutta kuten näette, täällä on tulkit ympärillä ja ihan vapaasti yleisesti voineet puhua äidinkielellänne Tällaista Euroopastahan me puhumme, että jopa näiden näin pienikin kansakuntien edustajat, kuten Slovakia, voisivat puhua omalla kielellään. Pyytäisin, että vastaisitte nyt Slovakian, Slovakin kielellä. Wunderbar, ich werde es auch befolgen. Hienoa. Ja sitten seuraavaksi äh, edustaja Molkova. Budem hovoriť svojim rodným jazykom, ktorým je slovenčina. Vážený pán komisár, veľmi poz... Kiitos. Minä puhun äidinkieltäni sloakkia. Kuuntelin hyvin tarkkaan, mitä teillä oli sanottavana. Ja te katoitte hyvin paljon asioita. Te mainitsitte eh, esimerkiksi epäterveellisen elämän, eh, ravinnon ja sen, että nuoret ihmiset eivät liiku tarpeeksi. Ja on hälyttävää, että jopa 50 prosenttia nuorista eivät harrasta mitään ruumellista liikuntaa. Ja urheiluseurojen jäsenmäärät laskevat, laskevat. Ja viimeisellä vaalikaudella me hyväksyimme aiheesta mietinnön jossa nimenomaan käsiteltiin näitä hälyttäviä suuntaviivoja ja tapahtumia. Se, että meidän täytyisi huolehtia siitä, että lapsilla olisi vähintään kolme viikkoa koulussa liikuntaa. Ja tältä osin minulla olisi kysymys, mitä komissio haluaa tällä alalla tehdä niin, että nämä suositukset toimeenpantaisiin jäsenvaltioissa? Anu Takula. Seuraavaksi Hannu Takko. So thanks just very briefly, Mr. Commissioner. Lyhyesti, hyvä komissio, sen mainitsitte opettajien tärkeyden. Onko teillä mitään uusia aloitteita opettajan koulutuksessa? Danke, Frau Badia. Señora presidenta, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, suuret kiitokset siitä, että olette jälleen tulleet tänne Me Haluaisin sanoa, että olen lähes täydellisesti yhtä mieltä kanssanne. Huolenaiheet ovat samoja kuin mitä meillä täällä komis- no, kulttuurivaliokunnassakin on. Haluaisin esittää joitakin konkreettisia kysymyksiä. Olemme aivan yhtä mieltä siitä, että on parannettava koulutusta, mutta se ei vielä riitä, ellei koulutuksen parantamista lisätä, ettei siihen lisätä työpaikkojen lisäämistä. Tämän päivän opiskelijat ovat huomispäivän työntekijöitä. Puhutaan innovoinnista, uudet sektorit ovat tähän linkittyneitä. Nyt esimerkiksi valmistelemme Kööpenhaminen prosessia ja koulutusta. Me otamme huomioon luovuuden niin, että mieli olisi innovoinnille avoin Onko näin? Edelleen toinen kysymys. Puhumme uusista talouden alueista, vihreästä taloudesta, vihreistä työpaikoista. Mil, kun ajatellaan näitä uusia työpaikkoja, valmistammeko nyt opiskelijoita näitä uusia työpaikkoja varten koulutuksessa? Meidän, meidän olisi mietittävä tätä välitöntä lähitulevaisuutta. Sitten lopuksi aloite, jonka käsittääkseni menee tähän suuntaan uusia taitoja, uusia työpaikkoja varten ja uusien tulevien työmarkkinoiden tarpeiden ennakointi. Yeah. Moment. Kiitos. Nyt annan komission jäsenelle mahdollisuuden vastata ja sitten seuraavat kollegat seuraavalla kyselykierroksella. Haluaisin vain sanoa, että Euroopan unioni toimii ainoastaan subsidiariteettiperiaatteen pohjalta näissä kysymyksissä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam, uh, Madam President, uh, and thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä Rova Truppelin kommentoista. Kuten sanoin, olen täysin vakuuttunut, että tekijänoikeusasia on niin arkaluontoinen ja sillä on niin erityinen luonne Euroopassa, että todellakin täytyy edetä yhdessä ja täytyy löytää oikeasti eurooppalaisia ratkaisuja, ja olen varma, että Euroopan parlamentti yhdessä komission kanssa pystyy sen tekemään ja toivon, että pystymme edistymään asiassa hyvin nopeasti ensi vuoden aikana. Elinkäistä oppimista koskien ja nuorison liikkeelle saamista. Se on suuri haaste, todella olen samaa mieltä kanssanne että ilman, että arvioidaan budjettia uudelleen, jos ei saada määrärahoja lisää, niin on hyvin vaikea näitä lukuja lisätä, koska kun olemme nyt analysoineet huonoja ja hyviä puolia ohjelmissa, jotka, joita pääosastolla hallinnoimme, niin oli hyvin selvää, että Erasmus, mobiliteetit ja rajoittavat kaksi tekijää, raha Yksinkertaisesti, jos olisi enemmän resursseja käytössä, niin enemmän opiskelijoita saataisiin ulkomaille, jos pystyttäisiin antamaan opiskelijoille suuremmat stipendit, niin saataisiin myös enemmän nuorisia ihmisiä vaikeista sosiaaliturvallisista taustoista osallistumaan, ja tämä on hyvin tärkeää. Samaan voin sanoa kulttuurista. Hämmästyisitte siitä, miten aika pienillä apurahoilla voitaisiin saavuttaa teattereiden esimerkiksi kautta, miten he tuovat, voisivat esittää kulttuuria toisille alueille hyvin pienillä rahasummilla. Olisi hyvin tärkeää keskustella komission sisällä siitä, neuvoston kanssa, parlamentin kanssa tästä ja näyttää, että nämä ovat todellakin osa-alueita tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Jos haluamme kilpailukykyä etua säilyttää, täytyy investoida luovuuteen, ammattikoulutukseen, koulutukseen tätä tuskin voidaan tehdä ilman asianmukaisia, asianmukaista rahoitusta. Yksi sana Europeanasta tässä jälleen on selkeää näyttöä siitä, miten suhteellisen pienellä budjetilla voidaan paljon saavuttaa. Europeana eh, tällä hetkellä sen tietokannoissa on 4,7 miljoonaa aihetta voi sanoa. Ei pelkästään kirjoja, valokuvia, äänitteitä. Se antaa paljon monitahoisemman pääsyn käyttämään tietoja kuin Googlen digitaalisesta kirjeistä, koska sillä on kirjat, mutta tässä, jos laittaa hakusanaksi Mozartin, niin saa kaikkea tästä henkilöstä. Näkee teokset, kirjoitukset, hänestä on kirjoitettu jopa syntymätodistuksen näkee siellä. Joten Tämä on todellakin ainutlaatuista ja täytyy löytää keinot, joilla voidaan säilyttää tämä todellakin hyvin tärkeä keino siihen, että eurooppalaista kulttuuriperintöä säilytetään tulevaisuutta varten. Olen sataprosenttisesti samaa mieltä. On ihan selvää, että kunnianhimoiset tavoitteet, jotka meillä on liikkuvuus- ja liikkeelle laittamisohjelmissa, niin niitä ei voida saavuttaa mutta eurooppalaisella budjetilla pelkästään täytyy mobilisoida budjetit kansallisella tasolla, paikallisella tasolla täytyy ottaa mukaan yksityinen sektori ja täytyy löytää tapa, jolla voimme käyttää säätiötä paremmin. Tässä mielessä Euroopassa ehkä ei ole sellaisia perinteitä niin, että ohjelmia rahoitetaan säätiöstä kuten Yhdysvalloissa, mutta tämä on yksi polku, joka täytyy tutkia tarkemmin, koska kaikki mahdolliset rahoituskeinot täytyy saada käyttöön jotta ohjelmat voidaan saattaa paremmalle tasolle. Urheilua koskien olen samaa mieltä kanssanne. Olin intohimon urheilumies itsekin teinikäisen ja tiedän, miten tärkeä meille kaikille oli, että on joukkueen jäsen ja minkälaisia eh, tuntemuksia, tunteita kokee, kun voittaa. Lapset muistavat nämä sitten pitkän aikaa ja se luo uutta integraatiota, se luo tunnetta siitä, että ollaan yhdessä, että ollaan osa yhteiskuntaa ja hyvin äh, suhteellisen pienillä määrärahoilla voidaan paljon saavuttaa ja mielestäni paljon toimintaa urheilun piirissä on meneillään ja tällä uudella toimivaltuudella, niin uskon, että jotenkin näitä osatekijöitä voidaan ottaa uuteen urheiluohjelmaan, joita ehdotamme sitten, kun tämä tiedonanto urheilusta valmistellaan tai esitellään ensi viikolla. Po slovenski. Panovi poslan. Minulle on suuri ilo vastata slovakiksi. Migarskin sanojen pohjalta. Ja toki mielellämme meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla näitä itäkumppanuuksia hoidetaan. Eurooppalainen naapuruuspolitiikka ja itäkumppanuuspolitiikka ovat hyvä esimerkki siitä, miten unionin laajentuminen on vaikuttanut positiivisesti siihen. Euroopan unionilla on nyt uusia naapureita, uusia kontakteja ja tätä kautta voidaan myös parantaa ja laajentaa vakautta ja hyvinvointia. Minä osallistuin juuri Balkanin alueen kokoukseen. Balkanin alue on tärkeä, koska tässä keskitytään nimenomaan siihen, miten tärkeä tämä koko alue on. Me, miten me haluamme auttaa niitä maita, joilla on ongelmia, joilla on vaikea kommunikoida, miten me voimme vaihtaa kokemuksia paremmin. Kievistä tuli aloite koko tähän prosessiin ja tätä ja, ja koko tämä itäkumppanuusohjelma on ollut menestys. Mitä sitten tulee Tempus-ohjelmaan ja opiskelijoiden vaihtoon itä, itäisten maiden ja Euroopan unionin kesken Erasmus Munduksen parissa teemme myös paljon työtä niin, että me saisimme tarpeeksi varoja niin, että opiskelijat koko maailmasta – samoin kuin eurooppalaiset kumppanimme voisivat opiskella Euroopassa niin, että nuoret ihmiset voisivat parantaa osaamistaan ja pätevyyttään. Ja Eurooppahan saa myös näistä nuorista paljon rikkautta itselleen. Me työskentelemme tämän suuntaisesti ja nämä ohjelmat ovat hyvin positiivisia ja tulen tekemään parhaani, että jatkossakin nämä ohjelmat pysyvät tärkeinä. Ja edustaja Smolkova, te puhuitte siitä, että jos tarkastelemme tilastoja ja taaksepäin, niin suuntaus koululiikunnassa ja ylipäätään liikunnassa on huolestuttava. 42 prosenttia tilastojen mukaan oikeastaan käyttävät aikaansa tietokoneiden edessä, eivät käytä aikaansa sille, kun me haluaisimme ulkona, leikkien, urheilen. Lapset istuvat tänä päivänä tietokoneen edessä, katselevat DVDitä ja heidän koko elämänsä on erilaista kuin aikaisemmin. Eikä tämä koske ainoastaan lapsia, vaan myös aikuisia. Kun viimeksi valmistelin Euroopan parlamentin suullista kysymystä, niin minulle kerrottiin, että nykyisten tutkimusten mukaan kalorimäärä 50-luvulla oli paljon suurempi, mutta silloin myös urheiltiin paljon intensiivisempi ja sen vuoksi ei ollut ongelmia ylipainon suhteen kuin nykyään. No mitä me voimme tehdä? Euroopan komissio on tehnyt eh, ehdotuksia tilanteen parantamiseksi, lukuisia ohjelmia kouluille ja tällaisia urheilualoitteita eh, on käynnistetty. Youth and Action-ohjelma on otettu käyttöön. Tässä on kysymys ihan fyysisestä eh, urheilusta nuorille. Ja tämä pitäisi tapahtua sellaisella tavalla, että nuoret innostuisivat tästä toiminnasta ja että urheilusta tulisi nuorten tärkeä osa elämää. Union is to improve. EUlle olisi tärkeää parantaa, kuten sanoin, opettajien koulutusta ja lisäksi saada takaisin tai tehdä korkeammalle, parantaa urhe- opettajien ammatin arvostusta Euroopassa. Jossakin maissa se on korkea, mutta joissakin maissa on vaikea saada hyviä nuoria yliopisto-opiskelijoita opettajiksi. Ja yksi tapa, jolla EU pyrkii auttamaan tässä mielessä, on parempi opettajien liikkuvuus. Meillä on paljon lupaavampia, parempia lukuja niistä opettajista, jotka matkustavat kautta Euroopan, koke- ke- keräävät kokemuksia, keräävät parhaita käytänteitä ja tämä on jotain sellaista, jota meidän täytyy tukea mielestäni. Meidän täytyy jatkaa tämän kanssa, koska uskon, että opettaa opettajia opettamaan uusia taitoja, uusia työpaikkoja varten on täysin olennainen väline tulevaisuuden menestyksemme kannalta. Kiitoksia. Now we have uh, six other... Nyt meillä on vielä kuusi puhujaa. Marko. Sì, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todellakin kiittää komission jäsentä siitä, mitä hän on tänään aamuna meille kertonut, mutta niin kuin varmaan tänään iltapäivällä kerron kollegoille, haluaisin kiittää häntä hänen hyvästä työstä vapaaehtoisteeman vuoden puolesta. Hän on antanut kaikki takkeet niin, että Euroopan parlamentti voi olla tärkeässä roolissa tässä harjoituksessa, joten todella haluaisin kiittää häntä tästä. Minulla on vaikea kysymys. Kaikki olemme sitä mieltä, että komissio, itse ainakin ajatellaan, että, itse on, että komissio on kaiken paras. Minä olen sitä mieltä aivan oikeasti, että tämä on strateginen elin EUn tulevaisuuden kannalta ja ilman rahaa mitään messua ei saada aika, niin kuin Italiassa sanotaan. Haluaisimmekin tietää, millaista strategiaa komissio on suunnitellut, jotta voitaisiin lisätä äh, rahoitusta, niin kuin täällä sanottiin, paitsi julkisesta näkökulmasta olisi tärkeää myös edistää sponsorointia, varainkeruun mahdollisuuksia kulttuurilla. Siltä, tältä alalta usein puuttuu välineet tähän tekemiseksi. Kiitoksia. Eh, Madame Benarab. Monsieur le commissaire, madame la présidente. Hyvä komission jäsen, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitän tästä kiinnostavasta keskustelusta. Haluaisin esittää yhden kysymyksen. Ennen kuin kouluttamme lapsiamme työmarkkinoita varten, eikö olisi tärkeämpää vielä antaa lapsille perussokkeli yleissivistystä kielikoulutusta, taiteellista urheilukoulutusta ja taitoja, joilla sopeutua nykyyhteiskuntaa ja mahdollisuus oppia kognitiivisia välineitä, eli kuinka oppia oppimaan niin, että lapset tulisivat autonomisiksi yhteiskunnassamme tiedon avulla. Tieto on tärkeää, informaatio on tärkeää, mutta erityisesti internetin kautta saadaan paljon tietoa, mutta tietoa on niin paljon, että haasteeksi muodostuukin se, kuinka tätä tietoa, tätä tietomäärän valtaisuutta voidaan hallinnoida. Se on hieman sekavaakin, sitä tulee joka tuutista. Kuinka siis olisi tietoa lajiteltava ja omaksuttava kansalaisen ja työntekijän elämässä. Edelleenkin eh, joudumme usein vaihtamaan ammattia, jos koulutus suunnataan liian varhaisessa vaiheessa työmarkkinoita varten. On vaarana, että tiedot vanhenevat. Tärkeämpää olisi oppia oppimaan, oppia sopeutumaan ja vaihtamaan ammattia ja saavuttamaan autonomia olen pahoillani, koska en puhu äidinkieltä, niin se on berberin kieli. Ja siksi joudun puhumaan kansallista kieltäni ranskaa. Kiitoksia. Sanitski. Ei Mikrofoni. Io per 45 anni. Olen ollut laulajana 45 vuotta, siksi Euroopan levyteollisuus on minulle tärkeää. Se on aikamoisessa kriisissä ollut, joka johtuu äh, netti väärin, laittomasta nettikopioinnista maailmanlaajuisesti. Siinähän rikotaan, kuten tiedämme, tekijän oikeuksia. Kolmas osa eurooppalaisista nuorista 16-24-vuotiaista ei halua maksaa verkkosisällöistä. 52 prosenttia 14-30-vuotiaista ei myöskään halua ostaa alkuperäisiä CD-levyjä. Musiikin maailma on yhä enemmän laittoman kopioinnin uhri ja näin tuhannet työpaikat ovat vaarassa. Levyn teollisuus ei saa julkista tukea. Se on keskeinen väline kulttuurisen monimuotoisuuden vaalimiseksi Euroopassa. Millä tavalla komissio aikaa toimia, jotta tätä verkkopiratismia voitaisiin hillitä? Millä tavalla komissio aikoo varmistaa eurooppalaisen musiikkituotannon? Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Grazie, Mrs. Nevedalova. Ďakujem veľmi pekne. Takže v prvom rade, pán komisár, by som sa veľmi chcela pripojiť k tomu za... Kiitos. Haluan eh, liittyä onnittelijoiden joukkoon ja eh, kiittää niiden joukkoon, jotka kiittivät teitä teidän esityksestänne. Kaksi kysymystä. Yksi liittyy opiskelijavaihtoon valtioiden kanssa, jotka eivät ole EUn jäseniä. Te puhuitte Itä-Euroopan kumppanuuksista. Voisitteko, näettekö te sinne mitään positiivisia suuntauksia, että vaihtojen lukumäärä olisi kasvussa? Haluaisin myös tietää, miten tätä yhteistyötä ja miltä se näyttää muiden maiden kanssa, kuten esimerkiksi latinalaisen Amerikan maiden kanssa jotka eivät kaikki ehkäpä halua opiskella vain USA Harvardissa, vaan ehkäpä myös EU:ssa, koska meidän yliopistot ovat vähintään yhtä hyviä kuin USA yliopistot. Toinen kysymykseen liittyy elinikäiseen oppimiseen. Miten komissio aikoo jatkossa tukea elinikäistä oppimusta niin, että mahdollisimman monet ihmiset voisivat osallistua siihen? Elnök asszony, Biztos jelölt úr, a tavaly kultúrák közötti európai. Niin, hyvä. Komission jäsen. Puhumme täällä kulttuurivuoropuhelusta Euroopassa. Se kuulosti hyvin kiinnostavanta. Se on tärkeää kaikille Euroopan kansoille. Eilen juhlittiin Berliinin muurin murtumista, murtumisen vuosipäivää. Muuri murtui, mutta eroja kansojen välillä on vielä jäänyt. Eilen järjestettiin Itä-Euroopan ja Balkaneiden kansojen konferenssi Ja siellä nähtiin, että kyllä kansojen välillä edelleen muureja on. On jatkettava mielestäni kulttuurista vuoropuhelua ja on katsottava millaisia ohjelmia kehitetään, jotta voitaisiin kansoja lähentää toisiinsa ja jotta voitaisiin rakentaa yhteistä eurooppalaista identiteettiä. Mitä te voitte ehdottaa tämän saavuttamiseksi. On puhuttava myös kansojen kielistä. Meistä slovakilainen kielilaki menee aivan väärään suuntaan. Useat slovakki edustajat ja jotkut tiedemiehetkin ovat työstäneet tätä asiaa. Niin, monikielisyyskomission jäsen totesi, että Roma, Romaniassakin että asioita käsitellään. Miksi Romaniassa ei ole unkarilaista yliopistoa esimerkiksi? Miksi rajoitetaan Unkarin kielen käyttöä kirkossa tai Unkarin opetusta? Hän sanoi, että tämä ei kuulu Euroopan toimivaltuuksiin. Näin sanoi kyseinen komission jäsen. Nationalistinen puolue eh, harjoittaa sellaista kieli- ja kirkkopolitiikkaa, joka kyseenalaistaa rauhanomaisen eh, unkarilaisten ja slovakilaisten yhdessä elämisen. Se kyseenalaistaa myös eh, eurooppalaisen identiteetin luomisen. Mitä te aiotte tehdä äidinkielten osalta? Suomessa on kaksi äidinkieltä, kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Mitä aiotte tehdä, jotta jonkinlaista harmoniaa saavutettaisiin Euroopassa? Kiitoksia tästä. Thank you, thank you, Commissioner. Kiitoksia komission. Minä myös haluan ottaa esille kielikysymyksen. Ja kiitoksia muuten, kun puhuitte <laughs> englanniksi. No, kysymys virankielten kielten oppimisesta on pyrkimys, että lapsille pitäisi opettaa kaksi kieltä oman kielensä lisäksi. Joissakin esivaltioissa toteutuu paremmin kuin toisissa. Haluaisin kuulla näkemyksenne tästä siitä, että miten asia edistyy, koska olen kyllä sitä mieltä, että on tärkeää, että todellakin ymmärrämme toistemme kieliä ja kulttuureita siinä määrin, kuin vaaditaan. Ja jos näin ei tehdä, niin tulemme vain yksikielisemmiksi ja englannista tulee vieläkin dominoivampi kuin nyt. Enkä ole varma, että se on erityisen terveellistä moninkaan tavoin. Toinen kysymys, joka haluaisin ottaa sille, on ky- urheilusta. Viime parlamentissa tämä valiokunta keskusteli urheiluvalkoisesta kirjasta aika yksityiskohtaisesti ja eikä se ollut aina hyväksi mielestäni, koska aina täysin keskityttiin jalkapalloon ja suurten jalkapalloseurojen rahoituksesta. Ja jos komissio nyt aikoo uutta toimivaltuutta käyttää hyväksi, niin täytyy katsoa urheilua enemmän niin kuin ruohonjuuritasolla ja katsoa, mitä ihmiset paikallisella tasolla tekevät urheilun piirissä ja löytää ne tavat, joissa voidaan löytää keinot auttaa urheilua paikallisella tasolla, mutta myös koulussa, josta jo puhuitte. Mutta koulujen ulkopuolellekin vielä, miten tuetaan paikallisia seuroja, nämä kaikki asiat ja tämä olisi hyödyllistä asiaa, jota komissio voisi tehdä. Hannibal, uh, äh, Mr. Sitten vielä herra Kirkhope. Chairman, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitos. Kaksi ihan lyhykäistä nopeaa pointtia. Ensimmäinen palaa välittömästi Maryn huomautuksiin tuossa juuri. Kun televisiosta tuli suosittu Euroopassa 50- ja 60-luvulla, meillä oli suuri ongelma siinä, että monet ihmiset jäävät kotiin katsomaan urheilua sen sijaan, että olisivat osallistuneet siihen. Ja näistä, tästä vaiheesta pääsimme eteenpäin, mutta nyt meillä on tilanne, jossa eh, internet sitten jälleen eh, sitoo nuoria sisälle, eikä, eivätkä he enää osallistu urheiluun. On erittäin tärkeää, äh, kun me samanaikaisesti tuemme ja rohkaisemme internetin kehitystä, että me teemme selväksi sen, että äh, urheilu on erittäin tärkeä voimavara meille ja että erityisesti urheilu, joka on mahdollista ihmisille, jotka tulevat myös vaatimattomista oloista. Onhan se ok ihmisille, jotka ovat hyvinvointi äh, tavallaan hyvinvoivempia, heillä on mahdollisuus siihen. Mutta esimerkiksi Euroopan suurista urheilijoista, hyvin monet heistä tulevat äh, vaatimattomista oloista. He ovat kilpailleet, heitä on rohkaistu ja sen vuoksi rohkaisu on asia, jota meidän täytyisi tehdä. Ja televisiosta vielä. Tekijänoikeuskysymykset, jotka täällä otettiin esiin, ovat hyvin tärkeitä, mutta ne liittyvät myös televisioon luonnollisesti erilaisten formaattien muoto on ollut suuri ongelma Euroopassa jo vuosien ajan. Formaatteja on varastettu ihmisiltä, jotka ovat olleet riippumattomia televisiotuottajia. Me tarvitsemme paljon enemmän huomiota tähän. Ihan samalla tavalla kuin me suojelemme tekijänoikeuksia, niin tämä koskisi myös televisio-ohjelmia ja formaatteja. Eli siis urheilu, ja tekijänoikeuskysymykset ovat erittäin tärkeitä. So, der letzte uh, Frage. Viimeinen kysymys äh, on edustaja Bors. Ja również chciałbym życzyć powodzenia e, w... Haluaisin toivottaa menestystä työllenne ja kunnianhimoisille tavoitteille, jotka asetitte kaksi elementtiä. Ensimmäinen koskee koulutusta. Kuten tiedätte, erityisesti Keski- ja Etä-Euroopassa – on suuri ongelma, kun suljetaan tietojen ulkopuolelle. Kyse on kymmenistä miljoonista ihmisistä, joilla ei vielä ole teknistä puutteista johtuen laajakaista internettiä käytössään. Osin Euroopan rahoilla, kohesiorahastosta erityisesti näitä asioita rahoitetaan ja seuraavan viiden vuoden aikana pääsy kansalaisten keskuudessa laajakaista internetin käyttöön tasoittuu. Mutta tässä yhteydessä haluaisin kysyä teiltä mahdollisuuksista, joita internetillä on koulujen suhteen, erityisesti pienissä kouluissa, joissa usein ei ole mahdollista kontakteihin parhaiden akateemisten keskusten kanssa. Haluatteko hahmotella vähän hahmotella, miten voidaan äh, koulutus tällaisia portaaleja käyttää, että opettajat ja oppilaat voisivat hyväksi käyttää juuri laajakaista internetin ansiosta näitä parhaimpia äh, koulutustietoja online-tavalla suoraan netissä. Tällä on erityinen merkitys sillä, kun koulutusmahdollisuuksia halutaan tasoittaa, kun halutaan uutta informaatiotekniikkaa käyttää koko EU:ssa. Tämä on tulevaisuuden kannalta tärkeää, koska tällä alalla EUlla on erilaisia kokemuksia ja se vähän on vielä kapaloissaan tämä, alkuvaiheissaan tämä internetin käyttö koulutuksessa. No toinen asia on urheilu. Kuten tiedämme, se Lissabonin sopimuksessa nyt tulee katetuksi tämä urheiluasia. Haluaisin kiittää tästä, jota sanoitte, näistä investoinneista opettajiin, jotka urheilua opettavat lapsille, mutta haluaisin kiinnittää huomiota aloitteeseeni koskien mietintöä, että EU-ssa kiinnitettäisiin erityistä huomiota laaja-alaisesti oppilaita ihan harrastusurheilusta ammattilaisurheiluun asti, joten äh, hyvin huolestuttavia ilmiöitä on Euroopassa, jossa lahjakas nuoriso, joka pyrkii eh, mahdollisuuksiaan toteuttamaan, niin usein nuorilla on ongelmia siinä, että ne pystyvät eh, kehittämään eh, lahjakkuuttaan ammattiseuroissa, joilla on ammattimainen luonne. Tulee sellaisia tilanteita, joissa käydään kauppaa näillä urheilijoilla, eri, urheilijoilla erityisesti Tämä näkyy suurimmissa jalkapalloseuroissa, ei pelkästään se koskee muitakin urheilulajeja, ja, ja mielestäni Euroopan unionin pitäisi tehdä tässä väliintuloa, koska näillä kasvattiseuroilla, tai seuroilla ei usein ole omia kasvattia ollenkaan. Usein Äh, pelaajat tulevat EUn ulkopuoleltakin. Mielestäni tämä järjestelmä on vääristynyt ja jos vakavasti meidän pitää ajatella urheilun tukemista lasten ja nuorten keskuudessa, niin täytyy sellaiset olosuhteet luoda, että lajakkailla urheilijoilla olisi mahdollisuus päästä omiin seuroihinsa pelaamaan. Kiitos, hyvä komission jäsen. Yrittäkää vastata. Me tiedämme, että te ette kykene olemaan täysin äh, täydentävä, mutta eihän maailmaakaan päivässä luotu. Mutta nyt tällainen, teillä on mahdollisuus ja muina tulevinakin kuukausina mahdollisuus käsitellä asioita. Tapahtuuko se meidän kanssa yhdessä, sen me tiedämme joulukuussa. Toivomme, että se olisi jokin teidän kaltaisenne, joka osaa nämä asiat jo ja voisi mielellään jatkaa tälläkin sektorilla, mutta se riippuu varmastikin teistä samoin kuin erityisesti Barososta. Joten onnea matkaan. Thank you very much. Um, uh... Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti ja täsmällisesti. Herra Skuria, kiitos teidän puheenvuorostanne ja rakentavasta lähestymistavasta, koska uskon todellakin, että seuraavassa neuvoston kokouksessa voimme viedä päätökseen vapaaehtoistyön, vapaaehtoisvuoden työn. Me haluaisimme laajempaa tuottaa ohjelmiamme, mutta silloin meidän täytyy käyttää eh, enemmän varoja paremmalla tavalla, joten meidän täytyy löytää tässä voimavaroja molemmilta aloilta. Katsoa, miten voisimme nostaa budjettiamme tulevaisuudelle ja millä tavalla me voisimme sitten käyttää näitä varoja paremmin. Voin vakuuttaa teille, että me olemme täysin tietoisia siitä, miten tärkeitä nämä ohjelmat ovat koulutuksen alalla kulttuurin, koulutuksen ja urheilun alalla. Ja meidän mielestämme nämä ohjelmat tulevaisuudessa tarvitsevat ja ovat ansainneet parempaa rahoitusta. Samanaikaisesti me arvioimme näitä ohjelmia, miten ne menestyksekkäitä ne ovat ja vetävätkö ne tarpeeksi ihmisiä. Jos ne ovat olleet tarpeeksi tehokkaita vai oliko siellä liikaa Äh, byrokratiaa. Äh, ja jos tämä ohjelma äh, täytti kaikki edellytykset ja se on ollut hyvin hallinnoitu ja niin edelleen. Tämä tulee jatkumaan tulevaisuudessa ja uskomme, että tämä tällainen kahtalainen lähestymistapa tuo mukanaan uutta tehokkuutta ja uutta, uusia positiivisia tuloksia näille ohjelmille. se Luulenpa, että tämä kysymys oli ranskaksi. Se koski tarvetta kouluttaa opiskelijoita, koululaisia jo ennen koulua. Minusta tämä on jotakin uutta. Että olemme havainneet viime vuosina ja olemme ymmärtäneet, että tänä päivänä koulutus Järjestelmä on niin vaativa, että on tarpeellista valmistaa lapsia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedettehän, että jos kielten opiskelu aloitetaan aikaisemmin, niin yleensä tulokset ovat parempia. Olen aivan yhtä mieltä kanssanne siitä, että tänä päivänä on niin paljon erilaisia vaatimuksia, että ei ole aina mahdollista ottaa kaikkea mukaan opetusohjelmaan. Tärkeintä on vaihtaa parhaita käytäntöjä. Meillä on valtioita ja kouluja, joissa tulokset ovat olleet loistavia. Tätä kokemusta on hyödynnettävä, jotta voitaisiin soveltaa näitä lähestymistapoja myös muissa kouluissa ja muilla aloilla. Tähän olemme pyrkineet juridisverkoston kautta ja eurooppalaisten tutkimusten kautta. Toivon, että tulevina vuosina voimme hyötyä näiden tulosten, näiden analyysien tuloksista – joita eurooppalaiset verkostot ovat kehittäneet myös tietyissä kouluissa on saavutettu hyviä tuloksia eri taitojen kehittämisen alalla. No, la, situation avec internet. Vous avez... Internetistä. Olette aivan oikeassa. tämän päivän käyttäytymismallit ovat hyvin erilaisia verrattuna tilanteeseen joitakin vuosia sitten. On tehtävä paljon ponnisteluja niin sanotun internet-lukutaidon kehittämiseksi. Lapsia on opetettava käyttämään internetiä ei niin, että he ainoastaan osaisivat painaa nappeja, vaan oppisivat hyödyntämään internetin tietoja ja työstämään niitä. Se on uusi asia. Komissio on laatinut muun muassa Safer Internet, turvallisempi internet-ohjelman. Se on, on olemassa keskus, johon kaikki, kaikista jäsenvaltioista voidaan ottaa yhteyttä ja voidaan parantaa lasten internet-kasvatusta and, uh, uh, the author, author rights and the violation of copyright. I mean it... Tekijänoikeudet ja niiden loukkaaminen. Olette täysin oikeassa. Tämä on uusi ilmiö. Ja sen vuoksi sanon, että komissio on hyvin tietoinen tästä ongelmasta ja meidän täytyy etsiä tätä tasapainoista ratkaisua, tasapainon lähestymistapa, että miten taataan, että laulajat, kulttuurin työntekijät, saavat asianmukaisen palkkion, koska muuten tämä tärkeä sektori heikentyy eurooppalaisessa kulttuurissa ja tietysti taloudessa. Sen vuoksi oli varma, että seuraava komissio sitoutui hyvin intensiiviseen keskusteluun sidosryhmien kanssa, että miten tämä tasapaino voidaan löytää sen välillä, että suojellaan luovien työntekijöiden tuloja ja samalla taataan se, että Euroopan kansalaiset pääsevät kulttuuria käyttämään. Minulla ei ole mitään siis tarkkoja ääriviivoja tästä päätöksestä. Meidän täytyy katsoa, joka ei ole hankalaa, monimutkaista, eikä estä kansalaisia pääsemästä käyttämään kulttuuria samaan aikaan se takaisin oikeudenmukaisen pal- palkkion ja palkan luoville työntekijöille. E, Gratuláciu aj za otázku, ktorá sa týka výmeny študentov z ne e, Euro- Kiitos tästä kysymyksestä liittyen opiskelijavaihtoon ei-eurooppalaisista maista. Minusta me olemme viime aikoina onnistuneet tekemään suuria edistysaskelia aiheessa. Erasmus-ohjelma on huomattavasti parempi nyt ja stipendin suuruus on verrattavissa Fulbright-säätiön tai muiden amerikkalaisten säätiöiden stipendien suuruusluokan kanssa. Ja opiskelijoiden määrä on suuri, samoin mielenkiinto ohjelmaan on suurta. Ja jos katsotaan budjettia, niin näette, että äh, tämä budjet, tätä budjettia pidetään tärkeänä ja tämä lippulaivan osuus on äh, suuri. Elinikäisestä oppimisesta sen verran, että tämä on ala, jossa viime aikoina on käynyt hyvin selkeästi ilmi, että tälle sektorille on ohjattava huomattavasti enemmän varoja. Tilastojen mukaan kymmenessä, kymmenen vuoden kuluttua työmarkkinat tulevat heikkenemään huomattavasti vähemmän koulutettujen osalta. Meidän täytyy antaa näille ihmisille mahdollisuus saada pätevyyksiä ja parantaa osaamistaan niin, että heillä on paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla ja työpaikoillaan. Tähän on hyvin soveliaita ohjelmia. On myös tällainen äh, Second Chance, toinen mahdollisuusohjelma muun muassa, jotka voisivat olla erittäin hyviä. Euroopan yhdentymisestä ja uusista jäsenvaltioista, samoin toisinpäin. Te näette, miten lännen maat, läntiset maat ovat hyötyneet laajentumisesta, laajemmista mark, markkinoista, työvoimasta äh, ja kaikesta siitä, mitä sieltä puolelta on myös tullut tälle puolelle. Joten kun tapahtuu tällainen näin suuri muutos, kuten 20 vuotta sitten, tulet totalitarisesta järjestelmästä täyteen demokratiaan. Toki äh, demokraattisen elämän kehittyminen vie aikaa. Ja sukupolvi, joka on syntynyt Berliinin muurin kaatumisen jälkeen, tai joka on ollut koulussa Berliinin muurin kaatumisen aikoihin, se tulee rakentamaan uuden eurooppalaisen sukupolven, missä ei enää ole näitä eroja tai kuiluja. Ja minä luulen, että nämä tällaiset erot tulevat muutenkin katoamaan asteittain. Tämä on pitkän aikavälin prosessi. Uskon, että voimme olla ylpeitä Euroopan unionista ja Euroopan unionin kohesiopolitiikasta. Ja jos katselee lukuja, niin näkee, että luvut ovat hyvin vaikuttavia. Mitä tulee sitten Slovakin kielilakiin, minun täytyy sanoa, että komissio on mielissään hedelmällisestä vuoropuhelusta, joka on nyt käynnissä Slovakian ja Unkarin kesken. Pääministerin tapaaminen oli hedelmällinen ja positiivinen ja olette varmasti saaneet kuulla näistä positiivisista ulkoministereiden kokouksen tuloksista, jossa päätettiin tehdä läheistä yhteistyötä OECD kanssa ja vähemmistökomissaari Atin kanssa. Tässä tehdään kaikki mahdolliset toimenpiteet ja pyritään toimimaan eurooppalaisten perinteiden ja arvojen pohjalta. Ja unkarilaista osapuolta tullaan myös kuulemaan. Näin meidän jatkossakin täytyy tehdä, edistää vuoropuhelua, hyviä naapurussuhteita ja tehdä parhaamme, jotta naapurit puhuvat toisilleen positiivis, ja ovat positiivisia suhteissaan. Ja tämä liittyy myös tähän kysymykseen kielistä. Meidän politiikkamme, monikielisyyspolitiikkamme on yhä tärkeämpi. Jos analysoidaan, mitkä ovat suurimmat esteet nuorille tai ylipäätään Euroopan kansalaisille hyödyntää ja käyttää niitä mahdollisuuksia, mitä yhtenäismarkkinat tuovat mukanaan Yleensä ensimmäinen este on kieli. Olisi paljon helpompaa nuorille hyötyä Euroopan yhteisestä talousalueesta, mikäli he osaisivat paremmin kieliä. Sen vuoksi komission ehdotus siitä, että nuoret, nuorten ihmisten pitäisi osata muitakin kieliä on hyvin tärkeää, koska tällä tavalla hyödynnetään paremmin Euroopan unionin potentiaalia ja markkinoiden potentiaalia. Vieraat kielet ovat myös silta uusiin kulttuureihin. Jos ei niitä tunne näitä kieliä, niin silloin jää paitsi monista positiivista asioista. Rouva puheenjohtaja, yritän tässä olla todella nopea. Sitten TVn tekijänoikeudet, totta. Tämä on hyvin monimutkainen ja tekninen asia. Ja komissio suunnittelee laajoja keskusteluita osapuolten kanssa, joten eh, heti kun me saamme aikaan ehdotuksen siitä, millä tavalla eh, voimme hallinnoida tätä aluetta sillä tavalla, että kaikilla osapuolilla olisi mahdollisuus eh, osallistua näihin neuvotteluihin, niin että me saisimme aikaiseksi sellaisen ehdotuksen, joka olisi hyväksyttävä kaikille. Mitä sitten tulee internettiin ja koulutukseen? On jo projekteja tällä alueella. Meillä on hyvin positiivisia kokemuksia internetvaihdoista koulujen kesken, alueen koulujen, maiden kesken. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy käyttää tätä vielä enemmän, koska tämä on myös kustannushyötysuhteeltaan hyvä. Ja tarkoitushan olisi, että, että olisi rahoitettu laajakaistaa koko Euroopassa. Tämä on projekti, joka on käynnissä niin, että loppujen lopuksi ei olisi mitään paikkaa Euroopassa, jossa ei olisi helppoa päästä laajakaista yhteyksiin. Sitten vielä urheilusta. Jätin paikallisen urheilun pois. Minä tiedän, miten tärkeää Irlannille on Gaellanin jalkapallo ja Espanjalaisissa heidän omansa, niillä on tärkeä sosiaalinen rooli. Eikä komissio tässä katso vain näitä suuria urheilukerhoja ja huippuja, vaan että näitä ohjelmia käytettäisiin myös paikallisten urheilulajien ja urheiluseurojen tukemiseen. Ne ovat tärkeä yhtymäkohta kuitenkin koko unionille. Ja koko tämä ajatus siitä, että tuettaisiin urheilua paikallisella tasolla on hyvä. Me yritämme tässä löytää keinon kattaa kaikki nämä mm, asiat seuraavassa tiedonannossamme ensi vuonna. Kiitos. Very much, Mr. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun ja kuuntelivat. Olemme todenneet, että seuraavina viikkoina ja kuukausina Meillä on paljon työtä edessämme, mitä moninaisilla toi aloilla, urheilusta tekijänoikeuksiin, liike-elämästä, yhdys, yliopistoista, vapaaehtoistyöhön, kaikkea oikeastaan, mitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoisen ja tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisen. Joten siinä mielessä on tärkeää tehtävä täytettävänämme ja toivomme tietysti, että komissio nämä tehtävät pystyy täyttämään kuten tähänkin asti. Ja vieläkin enemmän haluan muistuttaa kollegoita, että kollega nyt, joka sitten puhui tästä, että näitä erityisen tärkeitä kompetensseja täytyy tukea. On komissiolle erityisen tärkeää ollut näistä key-kompetensseista – käsitellyt. Olemme alusta alkaen sanoneet, että meillä pitää olla käsitys siitä, että mitä nuoren ihmisen täytyy pystyä osaamaan. Hänen täytyy ennen kaikkea tietää, miten oppii oppimaan, miten tietoa saadaan. Äidinkieltä täytyy oppia, naapurimaan kieli ja tietysti joku yleiskieli, jota me kaikki yritämme enemmän tai vähemmän oppia vaikka tiedän sitten miltä se Shakespearein korvissa kuulostaisi. No, joka tapauksessa komissiolle kiitokset. Pysykää yhteyksissä. Te niin hienosti tunnette nämä asiat, olisi sääli, jos ette jatkaisi tätä työtä, mutta ei se tietysti haittaa, jos ette sitä tekisi, että olisit jossain toisessa komission jäsenen asemassa. Tiedämme, miten tärkeä komissiolle tämä työ kuitenkin on. Kiitoksia, toivotamme teille paljon onnea ja menestystä ja toivomme että tässä tehtävässä tai jossain muussa tehtävässä näemme teitä uudelleen. Kiitoksia ja myöskin työntekijöille. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Hyvät kollegat, nyt meillä on äh, erittäin mielenkiintoinen äh, kohta meidän esityslistallamme. Ja kaikki kollegat, jotka ovat siellä äh, takana, tulkaa eteenpäin. Ei ole mitään väliä, mikä nimi, lappu siinä on. Tulkaa tänne eteenpäin, tulkaa tänne näin, tulkaa, tulkaa. Niin, että myös ulkopuolelta tulevat ihmiset näkevät, että täällä on ihmisiä. Jos te kerta kaukaa tulette tänne kuulemaan tätä, mitä meillä on tänään jaettavana. Tulkaa tänne eteenpäin istumaan ensimmäisen riviin, toiseen riviin. Niin, että yleisö ja puhujat eh, näkevät toisiinsa. Keskeytän kokouksen muutamaksi minuutiksi niin, että kaikki ovat tulleet paikoilleen. Okay. Ich spreche Deutsch. Puhun saksaa. Wir sind ein multilinguales Parlament. Tämä on monikielinen parlamentti. No niin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi meidän vieraamme. Olen iloinen siitä, että parlamentin varapuhemies Duran on myös paikallamme. Hän on kulttuurivaliokunnan ja meidän kanssamme vastuuhenkilö siitä, että koko Lux-palkinto 2009 tapahtuu hyvällä tavalla. Tehän olette nähneet, että parlamentissa on ollut hyvin paljon informaatiota Lux-palkinnosta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Sitä on mahdoton ohittaa ja sen vuoksi kolmannella, kolmessa kerroksessa Voxboxin takana on myös elokuvasali. Siellä tiettyinä aikoina, joka on ilmoitettu joka puolella, voitte nähdä nämä kolme elokuvaa. Mikäli joku ei kykene lounassa tai illan aikana tätä tekemään, niin kanavalla 77 parlamentin kanavilla tämä elo, nämä elokuvat ovat myös nähtävissä. Haluaisin muistuttaa, että tämä Lux-ohjelma elokuvien Lux-ohjelma on eurooppalainen ohjelma. Siinä on kysymys eurooppalaisista aiheista. Näissä elokuvissa tulee heijastella siis eurooppalaisia aiheita. Ja riippumaton tuomaristo sitten tai raati ne valitsee. Ja tämä tehtiin ennen lomia. Ja nämä kolme elokuvaa, jotka valittiin, ovat kaikkien parlamentaarikkojen ja kaikkien halukkaiden nähtävillä ilmaiseksi. Joten äh, todellakin pyydän, käykää katsomassa nämä elokuvat. Se on todellakin sen arvoista. Te näette Euroopan sielun. Ja tämä äh, elokuvan äh, palkintohan otettiin käyttöön sillä tavalla, että edellinen entinen äh, varapuhemies Onesta äh, tämän käynnisti niin, että tavallaan saataisiin paremmin näytettyä Euroopan sielu, Euroopan kasvot. Ja me menetämme äh, aikamme, mikäli me emme näytä näitä kuvia, mikäli me emme anna niiden kasvaa. Sen vuoksi me olemme tänä päivänä erittäin iloisia siitä, että meillä on jälleen kolme elokuvaa, jotka käsittelevät kolmea eri aihetta – ja sitä kautta kattavat myös kaiken sen, mitä tapahtuu politiikankin kentällä Euroopassa, minkä parissa me työskentelemme, minkä parissa meidän täytyy työskennellä ja haluamme myös työskennellä. 24. marraskuuta parlamentin istunnossa Strasbourgissa julkaistaan sitten voittaja. Ja äh, tämä palkintokin on erityinen. Me emme anna rahaa, vaan me käytämme sen rahan, mitä on käytettävissä, tämän voittaneen elokuvan tekstittämiseksi kaikille eu kielille, niin että tätä elokuvaa voidaan katsoa Virosta Portugaliaan, Portugaliin, Irlannista, Slovakiaan ja niin edelleen. Ensimmäinen palkinto vuonna 2007 oli Filmin auf der anderen Seite toisella puolella. Äh, ohjaaja. En nyt tiedä, oliko hän tuottaja vai, vai ohjaaja vai mikä. Jaha, äh, ohjaaja. Ohjaaja, selvä. Ja äh, tuottaja, molemmat ovat paikalla ja olemme kovin iloisia siitä. Ja haluaisin ensin toivottaa tervetulleeksi Hanna Shigulla, jolla on tässä eh, elokuvassa eh, mahtava rooli. Ja kolme vuotta sitten hän oli täällä tuottajan ja ohjaajan kanssa ottamassa vastaankin tätä palkintoa. Herra ää, eh, Fatih Akim on täällä paikalla, joka esitteli Berliinin filmifestivaaleilla uuden filminsä. Me tapasimme siellä ja toivon mukaan silläkin on yhtä paljon menestystä kuin elokuvalla After Anderen Sight. Toivotan teidät tervetulleeksi. Minä tiedän, että aluksi Fatih Akin sanoi, että mitään poliitikot tähän sekaantuvat, että mitään palkintoja tai ylipäätään niin höpö, höpö. Voin hyvin kuvitella näin. Ja sen vuoksi te todellakin näitte ja koitte, että tällä palkinnolla on paljon lisäarvoa ja Goethe-instituutti, ja sieltä edustajan toivotan myös tervetulleeksi, on äh, tehnyt tähän vielä lisäksi seitsemän muuta äh, äh, tekstitystä, joten tämä filmi oli nähtävissä silloin 30 kielellä. Joten välillä Euroopan parlamentinkin ihmisillä on mahtava, <laughs> mahtavia ideoita ja materiaali, josta valitsimme, oli, oli hienoa. Ja nyt sitten äh, lähdemme äh, uuteen aikaan ja olen iloinen, että täällä on nyt tänä päivänä Hans Christian Schmidt, joka on Sturm-elokuvan ohjaaja. Tervetuloa. Jassi ja Leute. Sturm on elokuva, joka käsittelee Bosnian sodan jälkeisiä aikoja sekä Haagin rikostuomioistuinta. Sen lisäksi olemme iloisia siitä, että Kaamen Kalev on täällä. Kaamen Kalev Bulgariasta, joka on äh, tehnyt filmin Eastern Place yhdessä äh, Ruotsin kanssa. Me näimme tämän äh, elokuvan eilen. Elokuvasali oli täynnä. Ja toivon mukaan kaikki salit ovat yhtä täynnä kuin eilen illalla. Todellakin kannattaa käydä katsomassa näitä filmejä. Tämä on hyvin rankka filmi. Siinä käsitellään hankalaa, vaikeata aihetta. Ja jotkut bulgarialaista kollegoista sanoivat, että täytyykö aina olla niin, että näytetään vain näitä ongelmia. Ja silloin me sanoimme hänelle, että eiväthän nämä ole bulgarialaisia ongelmia, vaan nämä ovat ongelmia, jotka koskevat kaikkia suuria kaupunkeja, kaikkia kansoja. Ja sen vuoksi näitä ohjelmia tässä nyt käsitellään. Sitten meillä on vielä kolmas filmi, joka tuotettiin Ranskassa, Welcome. Siltä ikävä kyllä nyt tämän filmin tekijöistä ole paikalla. Mutta hän oli tuolla Berliinissä kanssani, jossa hänet esiteltiin sitten muiden kanssa. Kiitän teitä hyvin paljon siitä, että olette tulleet paikalle, että te annatte meille tämän kunnian saada teidät toivottaa tervetulleeksi. Ja nyt sitten sydämellisesti pyytäisin, että Kalev Schmidt Fatina Kin, Hanna Shigulla ja sitten vielä lopuksi Goethe-instituutti. Ihan lyhykäisen alustuksen antaisitte siitä, mitä te eh, halusitte teidän filmillänne sanoa, miten te teitte tämän filmin, miten te löysitte eh, työntekijänne, miten te saitte tästä tällaisen yhteistuotannon toisen maan kanssa ja niin edelleen. Näinhän tehdään koko ajan, mutta ette välttämättä äh, jokapäiväisessä elämässä kuitenkaan. Miten te löysitte näyttelijänne, sekin on tärkeää, joten aloittaisin herra Kalevista. Viisi minuuttia ja sitten voimme keskustella vielä. Olkaa hyvä. In English and French or in... Englanniksi, ranskaksi, bulgariaksi, en tiedä. Eh, Ist bulgarisch möglich? Nein. Voidaanko tulkata myös bulgariaksi? Yeah, that's uh, uh, one of the reason that... Uh... Se on sitten yksi syy, miksi olen iloinen, että voin olla täällä. Tämä bulgarialainen elokuva, joka näyttää vähän meidän realiteettiamme yhteiskuntaamme, että sen näytetään täällä eri maissa. Ja mielestäni se on se hyvä asia, tässä palkinnossa. Arthouse-elokuvien jakelu on aina vaikeata, erityisesti pienelle maalle kuten Bulgaria. Se on suuri mahdollisuus meille. Se on se hyvä asia, että tarvitaan sitä, että nähdään eri kulttuureita, mielipiteitä ja että pystytään puhumaan. Olen iloinen, että kaikki nämä ihmiset nyt kuuntelevat meitä. Ja sitten lopussa on mahdollisuus myöskin näyttää, esitellä töitämme ulkomailla paikallisten markkinoiden ulkopuolelle. No elokuva on nuorista kavereista, joita voi nähdä missä tahansa muualla. Heillä on samanlaiset ongelmat. Vaikka ongelmat näyttäisivät olevan erilaisia. Uusnatsismi, huumeongelmat, ne johtuvat tärkeämmistä asioista, ongelmista, miksi ihmiset ovat hukassa ja ähm, hämillään, miten olemme menettäneet yhteyden itseemme. Kalev. Kiitokset, herra Kalev. Myöhemmin voimme keskustella sitten kaikista näistä asioista. Emme halua nyt keskeyttää kysymyksiä varten. Nyt sitten Hans Christian Schmidt, olkaa hyvä. Mikrofoni. Sorry. Okay. Thank you very much for inviting us. I'm... Kiitos äh, siitä, että kutsuitte meidät. Äh, muutama sananen englanniksi. tämä äh, Storm tai Storm. Tämä on Saksa, Alankomaat ja Tanska yhteistuotanto. Me tarvitsimme eurooppalaisia kumppaneita jo budjetinkin takia. Kaikki toimi hyvin. Tämä oli Las von Trierin äh, yhtiö, joka oli tässä taustalla. Heillä on tällainen satelliitti myös Alankomaissa, joten tämä toimi meidän kannaltamme ja aiheemme kannalta erittäin hyvin, koska tässä oli kysymys entisen Jugoslavian rikostuomioistuimesta. Kun me kirjoitimme tätä käsikirjoitusta, niin ihan kuin täällä Brysselissäkin, niin tuolla tuomioistuimessa hyvin monet puhuivat englantia, joten sen vuoksi mä ajattelimme, että ei kannata jatkaa tätä saksan kielellä. Ja sen vuoksi pyrimme löytämään kansainvälisiä näyttelijöitä, jotka voivat näytellä englanniksi, koska kuitenkin tuolla tuomistumessakin hyvin monet ihmiset tulevat eri kansallisuuksista. Minulle tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun minä sitten ohjasin elokuvan englanniksi. Näyttelijöitä tuli paljon Bosniasta, Kroatiasta, mutta tämä oli mielestäni haastavaa ja hyvin mielenkiintoinen kokemus. Filmi itsessään. En tiennyt paljoakaan Haagin rikostuomioistuimesta, enkä tiennyt paljoakaan tästä sodasta ja Balkanista. Minä olin 90-luvulla Münchenissä, Saksassa silloin filmikoulu, elokuvakoulussa, kun tämä sota tapahtui. Ja minusta oli liian monimutkaista seurata kaikkia näitä uutisia, mitä lehdissä ja uutisissa oli. Joten nyt oikeastaan enemmän tai vähemmän vahingossa luin artikkelin saksalaisesta lehdestä Haagin äh, syyttäjästä ja tästä tuomioistuimesta ja se välittömästi kiinnosti minua, joten päätin äh, lentää Haagiin ja vierailla hänen luonaan, syyttäjän luona. Hän oli henkilö, joka ensimmäistä kertaa piti äh, raiskausta sotarikoksena Fucha-tapauksissa. Ja tämä oli ensimmäistä kertaa, kun kansainvälisessä äh, rikoslaissa pidetään äh, raiskausta äh, sotarikoksena. Hän on nyt yksi Karachikin syyttäjistä. Ja syyttäjille Haagissa tällä hetkellä on hyvin suuri pettymys ja hankalaa se, millä tavalla Karachik siellä toimii ja käyttäytyy. Heidän on hyvin vaikea oikeudenmukaisella tavalla häntä kohdella. Nyt tämä on siirretty eteenpäin, nähtävästi tämä, tuomi, äh, tämä käsittely maaliskuulle. Minun filmissäni tai elokuvassa ei ole niinkään kysymys tällaisesta yleisestä näyttämöstä, vaan henkilöistä ja integriteetistä. Kaksi naista, jotka tulevat elämässään tiettyyn vaiheeseen, jossa heidän täytyy päättää, että he jatkavat äh, niin kuin aikaisemminkin, tai heidän on muutettava elämäänsä täysin. Tämä on aina minun työni keskipisteenä. Ihmiset, hahmot enemmänkin kuin se, että sanoisin, että tämä on elokuva tuomioistuimesta tai sodasta. Ei, vaan tässä on kaksi henkilöä, Kari Fox ja Anne-Maria Marinka, eh, ovat minun kertomukseni keskipisteessä. Siinäpä se, kiitos. Schön. Dann darf ich, ähm, ja, Fatih Akin bitten. Haluaisin pyytää Fatih Akimia kertomaan meille, mitä hän haluaisi sanoa tästä elokuvapalkinnosta tänään kerran asti ja mitä hän omalla elokuvallaan on saavuttanut suuremman yleisön. Ja mitä hän nyt yleensä ylipäätänsä haluaa sanoa Lux palkinnosta? Toivottavasti jotain hyvää. Um, ich freue mich um für jeden... Kiitoksia jokaisesta palkinnosta iloitsen jonka tyyni saa. Elokuva on kommunikaatiota. Ja jos te voitte palkinnolla minua auttaa tämän kommunikaatiotavoitteen täyttämään, niin olen kiitollinen kyllä. Joten paljon kiitoksia. Ja tästä babylonisesta palkinnosta. Siis tästä monikielisyyteen viitaten. Palkinto haastaa minut, vaikka tietysti ilahduttaa myös, mutta haastaa tekemään tulevaisuudessa olemaan yhäkin visuaalisempi, että voin kuvien kanssa tehdä vielä enemmän työtä. Kieli on hienoa, se kuuluu elokuvaan, mutta nyt tunnen olevani sellaisessa vaiheessa, jossa haluan käsitellä puhdasta tällaista kuvakieltä, kuvallista kieltä. No, se palkinnosta, kiitoksia paljon. Sitten toinen osa oli tämä ajatellusta trilogiasta kuolema ja paholainen. On tämä trilogian nimi, toinen osa käsittelee kuolemaa, ei sellaisena lopullisena, vaan sellaisena, mitä kuoleman takana on, mitä sen jälkeen tulee – mikä on toinen puoli Kolman toisella puolella, ei pelkästään henkisessä, hengellisessä asiayhteydessä, vaan miten ne jäljelle jääneet elävät edelleen, jotka ovat henkilökohtaisen kuoleman tapauksen kokeneet. Tämä rummillistuu äidissä, jonka tytär kuolee, ja minä sitten kysyin sinne itseltäni elokuvassa, että miten tällaisen kohtalon kun kokenut henkilö voi toimia, sellainen joku jollainen jolla nyt tällaista kohtaloiskua kokee, voiko hän vielä äh, nauraa ja, ja niin, sillä tavalla. Tämä minua kiehtoi. Että se oli hyvin palkitsevaa tehdä elokuva tästä. Mutta kyseessä on muunlaiset rajat. Jos tämä maantieteellisesti haluaisi määritellä, niin se on elokuva rajoista EUn ja Turkin välillä. Elokuva kertoo myös poliittisesti vainotun ääriajattelijan kohtalosta, jonka täytyy lähteä maasta pois ja mennä Saksaan ja siellä pakopaikkaa hakea, mutta hän ei saa tätä turvapaikkaa, koska yleinen ilmapiiri on sellainen, että turkkilaiset haluavat EU-hun. Hän on monet ehdot täyttänyt tai Turkki täyttää myös ihmisoikeusvaatimukset. Ei tällaisille pidä antaa turvapaikkoja. Voidaan lähteä takaisin, ei pidä omia veronmaksajia meinaa raskauttaa. Tällä. Tästä elokuva kertoo myös. Mutta elokuvan pitää olla ikään kuin tällainen vaihdettava. Se on se olisi voinut olla kyse Yhdysvaltain ja Meksikon rajasta, islamista ja kristinuskosta voi olla raja konservatismin ja sosialismin välillä. Kysyin itseltäni, että mikä rajojen takana on, mikä on se yhdistävä osatekijä. Missä poliittiset ideologiat loppuvat, mitä niiden toisella puolella on. Filosofiahan siellä täytyy olla takana, joka ihmisiä sitoo toisiinsa. Mikä se on? Kuolema, Nämä olivat ne kysymykset, jotka minua kiinnostivat tekemään tämän elokuvan. Kommunikaatiosta siinä on kyse, joten kiitoksia tästä kommunikatiivisesta palkinnosta. Fatiakin. Kiitokset äh, Fatiakin. Sitten Hanne Sigulla, haluaisitteko te myös kertoa omasta työstäne ja käsityksestäne tässä filmissä? Äh, also ja, ich habe ja nun schon viel... Niin, minä olen nyt tehnyt äh, paljon filmejä ja äh, niistä, niiden joukossa on hyviä, vähemmän hyviä ja oikein hyviä. Ja sitten on tämä elokuva, jolla äh, on mielestäni ihan erikoinen karisma. Vielä tänä päivänäkin minulle käy sillä tavalla, että ihmiset tulevat luokseni ja, ja sanovat, että minä muistan tämän filmin. Äh, asun äh, Asun Pariisissa, eli tässä ei ole kysymys vain saksalaisissa. Ja ihmiset eh, eh, hyvin tunteenomaisella tavalla eh, ilmaisivat kiitollisuuttaan siitä, että on filmi, joka riippumatta siitä, onko se taideteos vai ei, mutta että se on elokuva, joka on tehnyt jotain inhimillistä, sellaista, mikä koskee ihmisiä ja joka vaikuttaa ihmisiin. Se koskee ihmisiä, joiden täytyy oppia tavallaan toimimaan kuoleman parissa. Ja sen lisäksi, vaikkakin kaikki mekin täällä, meillä kaikille menee hyvin, niin silti on niin paljon, paljon ihmisiä, joilla ei mene hyvin. Ja me kaikki, esimerkiksi minäkin Pariisissa, näen, että äh, asunnottomien määrä minun kadullani tuplaantuu vuosittain. Ja että äh, on mahdotonta olla, että olisi niin äh, hyvä olla ihmisillä samanaikaisesti kuin muilla ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja tästähän Fatihin elokuvassa on myös kysymys. Ja tästä että me emme saa unohtaa sitä, että emme saa hyväksyä sitä, että on tavallaan kahden tai kolmen tai eh, neljännen luokankin ihmisiä. Ja meidän täytyy työskennellä eteenpäin. Ja minusta kaikki nämä filmit, eh, jotka on valittu tässä, osoittavat nimenomaan sen, että meidän ei tule hyväksyä sitä, että me vain kerromme eh, kertomuksia ihmisistä, jotka elävät maailmassa, jossa heillä menee hyvin, samanaikaisesti kun sitten taas muiden elämä kärjistyy. Ja tämä Fatikin äh, elokuva on tavallaan koskettanut sielua. Hän, hän on myös äh, tavallaan tehnyt parhaansa äh, tässä siis nainen, jos nyt puhun minun roolistani, nainen joka alussa ei ole yhtään sen parempi tai huonompi kuin suurin osa, ei nyt mikään mahtava, mutta jossain vaiheessa hän kasvaa eteenpäin itsensä ylitse sen vuoksi, että katastrofin kynnyksellä oli sillä katastrofilla sitten mikä, mitkä tahansa kasvot, hän ei, ei sulkeudu eikä, eikä käperry pelkoon ja, ja katkeruuteen, vaan äh, hän tavallaan äh, on valmis menemään toiselle puolelle. Eli asettumaan äh, tavallaan toiseen ja antamaan myös itsestään jotain sen sijaan, että valittaa, että häneltä on otettu jotakin. Ja sillä tavalla tässä on kysymys elokuvasta, joka ylittää rajoja, kuten jo Fatihkin sanoi. Tässä hyvin konkreet, osoitetaan konkreettisia olosuhteita, mutta samanaikaisesti tämä on hyvinkin siirrettävissä muiden ihmisten elämään. Ja minusta on hyvin kaunista, että tämä Lux-palkinto on olemassa. Sen vuoksi tulin tänne viimeksi jo kaksi vuotta sitten. Se, että on mahdollisuus, että tämä filmi voitaisiin tekstittää, kuinka monta kieltä täällä on oikein, 23, 27, 23 kieltä, että se tekstitettäisiin näin monille kielille ja se näytettäisiin näin monissa maissa sen vuoksi, että tämänkin filmin kautta me ymmärrämme, että vaikkakin me elämme erilaisissa maailmoissa, niin me kaikki olemme kuitenkin ihmisiä ja kaikki me elämme tämän inhimillisyyden parissa. Darf ich den Vertreter des äh, Goethe-Instituts? Voisiko pyytää Goethe-instituutin edustajaa kertomaan, että miten Goethe-instituutille tuli tämä ajatus, että äh, tekstitetään niin monella kielellä? Again, uh, because we've spoken a lot of German now, so... Voisin mielelläni englantia, koska nyt on puhuttu paljon saksaa. Ensinnäkin Elokuva on hyvin tärkeä väline meille kaikille, kuten Saksassa Sanotaan kuva sanoa enemmän kuin tuhat sanaa. Annetaan kuvien matkusta se hyvä sanonta, koska voidaan oppia eri kulttuurista paljon enemmän, kuin ulkomaisia elokuvia katsellaan. Eurooppalainen elokuva on hyvin tärkeä, mutta valitettavasti täytyy sanoa, Ehkä joissakin maissa kansallinen elokuvateollisuus on tullut merkittävämmäksi, jos verrataan yhdysvaltalaisiin elokuviin joissakin maissa, kuten Ranska, yli 30 prosenttia, jopa 40 prosenttia elokuvan katsomisesta. Mutta mikä on hyvin ikävä, se tapahtuu muiden kansallisten elokuva-alojen kustannuksella Euroopassa eurooppalaiset keskenään, heidän täytyy ymmärtää toistensa elokuvatuotantoja. Ja on todellakin vaikea nähdä bulgarialainen elokuva saksalaisessa elokuvateatterissa. Joten vaihto on hyvin tärkeä näiden elokuva-alojen välillä eri maissa. Goethe-instituutti tekee tekstitykset suurilla kiirillä yleensä. Yleensä ei ole mahdollisuutta tekstittää tsekiksi, slovakiksi, joten sen vuoksi tämä filmipalkinto on hyvin tärkeä meille. Toisaalta saattaa meille enemmän vapautta lisätä lisäkieliä, joita muuten ei pystyttäisi lisäämään tekstitykseen. Mitä tässä tapauksessa tehtiin? 23 kieltä suuria maailmankieliä, kuten Kiina, Arabia, Indonesian kieli, Japani, Turkki lisättiin, koska pidimme sitä hyvin tärkeänä, että eurooppalaiset arvot ja eurooppalaisen elokuvan monimuotoisuus, sitä ei nähdä pelkästään Euroopan sisällä, vaan myös Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Voimme välittää kaksi asiaa. Ensinnäkin eurooppalaisia arvoja, suvaitsevaisuutta – ymmärtämystä ongelmista, joita meillä suvaitsevuuden kanssa myös on. Ja toisaalta tietty elokuvatyyli, joka saattaa olla erilainen kuin muissa maailman osissa. Kiitoksia paljon. Olen iloinen, että Lux-palkinto on antanut kannusteen niille, joilla on rahaa, niin myös käyttää sitä järkevästi. Jos eurooppalaiset elokuvat nyt matkalla Kiinaan, Indonesiaan ovat, ja se tapa, jolla elokuvia tehdään, niin sehän on panos, kuten jo sanoitte, niin kulttuuriväliseen ymmärtämykseen. EU-sahan yritetään Erasmus Mundus-ohjelmalla, Media Mundus-ohjelmalla esimerkiksi, myöskin Media yritetään luoda mahdollisuuksia elokuville yri Euroopan rajoille. Kiitoksia alustuksistanne sydämellisesti. Haluaisin pyytää kollegoita nyt rohkeasti esittämään kysymyksensä. Tätä tilaisuutta ei tule niin usein. Padiai Kutset, jota on nyt sitten äh, sosiaalidemokraattien edustajana. Kiitoksia Doris. Haluaisin kiittää todella siitä, että täällä on tänään mukana – tässä eurooppalaisessa elokuvaseikkailussa mukana ole, olevia henkilöitä. Ei mikrofonia. Sí? Es que he pensado que también añadir el español a este... A esta... Niin no, ajattelin lisätä vielä espanjankin kielen tähän Babylonian torniin. Todella haluaisin kiittää siitä, että olette täällä paikalla. Minusta tämä on nyt ensimmäinen askel, yksi ensimmäistä askelista kohti todellista eurooppalaista elokuvaa. Kaikki tiedämme, mitä on amerikkalainen elokuva, se on hyvin selvää. Yhdysvalloista tulevat elokuvat ovat amerikkalaista eh, elokuvaa, mutta mitä on eh, eurooppalainen elokuva, tanskalainen, virolainen, saksalainen elokuva? Minusta eh, vuonna 2007 alkanut Lux-palkinnon antaminen on ensimmäinen askel, jolla pyritään selittämään, mistä on tässä kysymys. En ole vielä nähnyt tämän vuoden elokuvia tulee ne katsomaan, mutta meillä on jo kokemusta. Tästä on hienoa, että meillä on täällä jo ohjaaja ja eh, näyttelijä edellisestä eh, voittajasta. Tämä on tärkeää. Ei ole kyseessä yhden maan, vaan Euroopan elokuva, jossa puhutaan eurooppalaisista ongelmista, arvoista ja tunteista. Ja nyt huomaamme, että todellakin jaamme paljon eh, kulttuurien liittyviä asioita. Eurooppa eurooppalaisia leimaa se, että helposti haemme meitä erottavia tekijöitä. On hienoa, että meillä on erilaisia kulttuureja, erilaisia kieliä, mutta joskus olisi ehkä parempi katsoa, mikä meitä yhdistää sen sijaan, että koko ajan haemme toisia erottavia asioita. Minusta tämä on erittäin hieno kokemus, että haluaisin kiittää teitä todella teidän tekemästänne työstä. Pyydän teitä myös auttamaan meitä kertomaan meille, mihin meidän olisi nyt mentävä, mihin meidän olisi investoitava, mihin suuntaan ponnistukset olisi suunnattava, jotta Euroopan elokuva pääsisi pitkälle. Kiitoksia. Frau Tryppel, bitte. Seuraava Tryppel, olkaa hyvä vihreistä. Ich fange an mit einer... Kiitos Doris. Aloitan pienestä henkilökohtaisesta huomautuksesta. Miksi tämä elokuva Auf den anderen Seite minua miellytti kovasti, koska siinä on kysymys Bremenistä alussa. Ja aivan minun naapurustossani, minä asun sitä 200 metrin päässä. Ja se on luonnollisesti sydäntä lämmittävää, kun saa tällaisen eurooppalaisen tarinan, joka tapahtuu oikeastaan, äh, alkaa sieltä omilta kotinurkilta. Ja tämä miellytti minua myös senkin takia, että tehän sanoitte, että tämä nuori henkilö on hyvin ääriajattelija, hän on hyvin Eurooppa-kriittinen, Euroopan unioni kriittinen. Ja sen, miten tavallaan läheinen yhteys Istanbulin ja muiden kaupunkien välillä Saksassa ja Euroopassa on. Ja nämä, tämän protagonistin poliittiset kannanotot tavallaan se on se, ja hänen elämäntapansa on se, mitä tämä filmi esittää, ja se minua miellytti kovasti, koska usein todellisuus on paljon monimuotoisempaa kuin pelkkä ideologia. Ja mikä mielestäni oli myös mielenkiintoista, mitä herra Schmidt sanoi filmistänsä. En ole häntä, tai sitä filmiä vielä nähnyt, mutta näen nyt tässä pian että tämä koskee niin monia Euroopan kansalaisia. 90-luvulla Bosnian ja Balkanin äh, ristiriidat ja tilanne oli hyvin monimutkainen ja se, mihin, miten ottaa kantaa, kenenkä äh, puolelle mennä ja onko tämä kansalaissota vai onko tämä äh, Serbian harjoittama kansanmurha vai mikä tämä on? Tämä on hyvin vaikea kysymys, joka ei ole vieläkään selvinnyt, eikä siihen ole vieläkään mitään täydellistä poliittista ratkaisua. Ja tällaiset aiheet että ne otetaan tällä tavalla mukaan ja että ne ovat osa eurooppalaista elokuvaa. Se on mielestäni hyvin tärkeää. Sen vuoksi, että tässä on kysymys poliittisesta ymmärtämyksestä, kommunikoinnista, mutta tämän ymmärtämyksen rajoista myös. Sitten vielä lopuksi se, että Goethe-instituutti sitten vielä tekstitti tätä elokuvaa edelleen muille kielille, on todella hienoa. Pari vuotta sitten meillä oli komission tämä tiedonanto globalisoituneesta maailmasta ja siitä, millä tavalla me viemme eteenpäin meidän kulttuuriamme, meidän ristiriitojamme, miten sitä viestitään eteenpäin ja millä tavalla me voimme toimia, mikä tekee tämän päivän Euroopasta, mikä tämän päivän Eurooppa tekee näille aiheille. Ja sen vuoksi minä todellakin toivon, että tällaisia aloitettuisi enemmän ja sitä kautta saataisiin vakuutettua muitakin ihmisiä niin, että he sitten lähtisivät mukaan näihin projekteihin. Ja tämä on parhaalla tavalla eurooppalaista verkottumista. Costa. Kiitoksia, Storava Costa. Grazie, Presidente. Credo che... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minusta tämä ajatus Lux-palkinnosta on erittäin kiinnostava tänäänkin on nähty, kuinka hyvä ajatus se on ollut. Olen nähnyt jo Bulgarian elokuvan. Se oli erittäin kiinnostava ja haluan nähdä myös nämä muut ja osallistua aktiivisesti tähän harjoitukseen. Minun mielestäni tämä on myös yksi tapa Euroopan parlamentin jäsenelle nähdä, kuin, millaista luovuutta Euroopan ohjaajilta ja näyttelyiltä tulee, kuinka todellisuutta tulkitaan ja kuinka luovasti siihen suhtaudutaan. Minun mielestäni tämä on kanava, joka meidän on tärkeää pitää avoimena eh, instituutioiden ja sen luo, luomisen tekijöiden välillä. Kaikki se, mitä täällä on sanottu, on erittäin kiinnostavaa. Minusta tätä voidaan pitää hyvänä käytäntönä Euroopassa. Minä haluan edistää tällaista toimintaa myös Italiassa, niin että nähtäisiin, kuinka voidaan luoda synergiaa tämän aloitteen kanssa, niin kuin Goethe-instituutti on tehnyt. Minusta täällä on kyseessä tekijät, jotka ovat osanneet katsoa kauemmas maantieteellisesti, humanisesti, sukupolvien välille ja niin edelleen. Minusta tämä on yksi tapa tasolla rakentaa merkityksiä ja näkemyksiä Euroopasta siitä, minkälainen se on, minkälainen sen pitäisi olla. Se auttaa meitä paljon. On, on tärkeää edistää tämän tyyppistä toimintaa edelleen poliittisesti. Me, tällä valiokunnalla on toimivaltuuksia e- elokuva-alalla. On tärkeää käydä vuoropuhelua teidän kanssanne niin, että tietäisimme, mitä voimme tehdä lisää tällä alalla. Italiassa käydään paljon keskustelua siitä, kuinka voitaisiin hyödyntää digitaalitekniikkaa elokuvateattereissa. Tämä on yksi asia, jo, jossa tämä valiokunta voisi toimia niin, että voitaisiin laajentaa levikkiä Euroopassa. Venetsiassa äh, puheenjohtaja Pak kävikin tänä vuonna. Meillä on Roomassa myös kansainvälinen elokuvafestivaali ja toivon, että festivaaleille otettaisiin mukaan Lux-palkinto-osio, jotta siitä saataisiin lisätietoa. Fisas ja sitten Hannibal. Eh, gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meille on suuri kunnia saada tänne paikalle suuria ohjaajia ja näyttelijöitä – huomenna aion nähdä jo kaksi ensimmäistä elokuvaa ja haluan nähdä ne kaikki lopulta. Vähän saman suuntaan kuin mistä Rova Kosta äh, puhui, haluaisin esittää kysymyksen. Ainakin Espanjassa on todella vaikeaa nähdä eurooppalaisia elokuvia, bulgaarialaisia äh, tai muita eurooppalaisia tai Oscarin voittaneitakin elokuvia on melkein mahdoton nähdä ja se on todella sääli. Jos meitä jokin yhdistää, eh, niin se on ju, juuri nämä elokuvat, jotka osoittavat eurooppalaista moninaisuutta. Me joudumme kuitenkin katsomaan lähes pelkästään amerikkalaisia elokuvia ja luulen, että monissa maissa on vaikeuksia eh, saada eurooppalaisia elokuvia nähtäväksi. Mitä komissiossa parlamentissa voitaisiin tehdä, jotta eurooppalaisia elokuvia paremmin saataisiin levitettyä jäsenmaihin. No hieman, Herr Bisk. Hänen paljasta Biski ja sitten me päätämme tämän, koska meillä on tässä vielä lehdistötilaisuuskin. Thank you. Um, I'd like to... Kiitoksia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki elokuvan tekijät tänne ja kiitos paljon, että tulitte ja on ollut hyvin mielenkiintoista tämä ja koko Lux-palkintoaloite on erityisen hyvä ja todellakin rohkaisee Euroopan laajuista elokuvan tekoa vaikeista aiheista. Te kaikki olette käsitelleet aiheita, jotka eivät ole kenellekään helppoja ja tehneet sen sillä tav- sellaisella tavalla, että saatte viestin läpi, jonka haluatte sanoa. Ja mielestäni se on todellinen saavutus, että näin olette tehneet. Minä myöskin halusin ottaa esille kysymyksen jakelusta. Uskokaa, kukaan ei tiedä enemmän amerikkalaisista elokuvista kuin brittiläiset meille. Se on tietysti erityisongelma, mutta sen vuoksi olen erityisen kiinnostunut siitä, että miten näitä elokuvia jaellaan. Kun otetaan huomioon, mitä teillä on tarjottavana, niin meidän täytyy katsoa, että mihin tämä asia menee, että yleisönne olisi enemmän kuin muutama sata meppiä ja jotkut elokuvasta kiinnostuneet. Joten tekstitys on todella hyvä asia tehdä, se on fantastista. Ja jos saataisiin nämä elokuvat kansainvälisille eh, elokuvajuhlille ja mihin tahansa, niin mihin voitaisinkaan saada, niin se valiokuntana tai mikä se nyt asianmukainen elin olisi, niin että miten näitä filmejä voidaan jaella niin, että useammat ihmiset niitä näkisivät. Jetzt eh, Herr Biski und dann... Herr Biski ja sitten ihan lyhykäisesti hän on. Der Lux-Preis ist eine hervorragende Idee. Lux-palkinto on erinomainen ajatus. Aikaisemmin eurooppalaisia filmejä näki vain äh, tavallaan yliopistojen näistä opiskelijafilmifestivaaleilla. Nythän onkin äh, tällaisia pieniä festivaaleja, joita pitäisikin äh, tukea. Ja tällä hetkellä aika paljon on ollut nimenomaan itä-eurooppalaisia filmejä näillä pienillä festivaaleilla. Ja haluaisin vielä välittää kiitokseni Goethe-instituutille, koska se mitä he tekivät oli mahtavaa. Ja Goethe-instituut on tällä tavalla saanut paikan sydämessä ja toivon mukaan tätä voidaan viedä eteenpäin vielä ja jatkaa. Mutta täytyy myös todeta, että ottaen huomioon, kuinka paljon työtä on vuosikymmenen aikana tehty eurooppalaisen elokuvan parissa, niin välttämättä edistysaskeleet ole niin suuria. Ja mitä me teemme elokuville? Tarvitsemmeko me tällaista eurooppalaista palkintoa elokuvateattereille? Ja pienet elokuvateatterithan ovat uhanalaisia millä tavalla me voisimme tukea näitä tällaisia pieniä taideelokuva elokuvateattereita, kunnallisia elokuvateattereita, elokuvateattereita, jotka eivät kerää rahaa, vaan jossa innostuneet ihmiset ovat ähm, tekemässä töitä niin, että he voivat näyttää hienoja elokuvia. Että meidän pitäisi saada jonkinnäköinen elokuvateatterialoite, jotta voidaan näyttää näitä Lux-palkintoelokuvia. Ja tässä ehkäpä komissio voisi tehdä jotain. Dank. Die Kommission hat sich dieses kommunalen Kinos schon mal ange... Komissio on näisiin äh, kunnallisiin elokuvateattereihin äh, tarttunut, että siitä on keskusteltu, että ei siinä pidä alusta alkaa, mutta jatkaa sitä työtä. Hannu Takkula Suomesta. I use my mother tongue. So take your headphones. Niin, puheenjohtaja, ihan lyhyesti haluan osaltani myös ja Euroopan liberaalidemokraattien puolesta onnitella kaikkia elokuvan tekijöitä, filmin tekijöitä, jotka ovat tänään täällä. Kaikki olette jo voittajia, kun olette mukana tässä Lux-kilpailussa. Nämä kolme, kolme filmiä, jotka meillä on katseltavana tässä, ovat erittäin mielenkiintoisia, kertovat omalla tavallaan eurooppalaisesta äh, diversiteetistä, Euroopan monimuotoisuudesta. Ja on totta, että on haastavaa olla filmintekijä Euroopassa, mutta rohkaisen teitä tähän työhön ja, ja toivon, että me voisimme kulttuuri- ja koulutusvaliokuntana löytää keinoja viedä eurooppalaista elokuvaa eteenpäin, koska on totta, että meillä on paljon lahjakkaita ohjaajia, paljon lahjakkaita näyttelijöitä, paljon osaamista ja, ja tässä suhteessa tämä eurooppalainen diversiteetti, sen eri muodot, niin meidän tehtävä on yrittää saada sitä paremmin näkyviin. Tässä ehkä lyhyesti vielä onnittelun teille kaikille ja kiitoksia siitä, että olette tänään tulleet tänne. Vielen Dank. Fatih Akin wollte sich melden. Bitte. Äh, ganz kurz. Ihan lyhykäisesti. Jos te todellakin haluatte muuttaa jotain, jos se teille on todellakin tärkeää, niin silloin teidän täytyy ottaa kiintiö käyttöön. Kiintiö eurooppalaisille elokuville. Saksassa, jos minä haluan nähdä portugalilaisen elokuvan, espanjalaisen, puolalaisen elokuvan, niin en voi nähdä niitä sen vuoksi, että niitä ei ole nähtävillä. Joten hyvät naiset ja herrat, ottakaa käyttöön kiintiö. Muuten voitte vain jatkaa puheitanne. Te voitte, ette voi tehdä mitään muuta kuin puhua. Ranska tekee näin omalle elokuvateollisuudelle. Tässä on kysymys rahasta ja tässä on kysymys katsojista. Eihän katsoja voi pakottaa katsomaan jotain tiettyä asiaa. Jos hän lähtee äh, Äh, katsomaan äh, suuren elokuvateatteriin, missä on 16 salia, niin 12 salia on sellaisia, missä on amerikkalaisia elokuvia. Ja, ja sitten esimerkiksi DVDssä on sama juttu. Ja jos todellakin haluaa jotain äh, muuta, niin täytyy todella etsiä. Jos te haluatte muuttaa tilannetta, niin ottakaa käyttöön kiintiö. Kiintiö, jonka mukaan te sanotte, että niin ja niin paljon eurooppalaisia elokuvia täytyy näyttää. Täytyy! Tuli sinne elokuvateatteriin sitten katsojoita, eli ei. Jos elokuvateatterit sitten valittavat, että kukaan ei tule katsomaan näitä, salit ovat tyhjiä, niin silloin teidän täytyy lähteä katsomaan näitä elokuvia. Teidän täytyy aloittaa tämä niin, että tämä ei mene kaikki kaadu. Me tarvitsemme tällaisen eurooppalaisen foorumin, jolle annetaan rahaa, koska mikään ei toimi ilman rahaa. Mutta amerikkalaiset filmit äh, hukuttavat meidät sen vuoksi, että niillä on niin paljon rahaa. Teidän täytyy auttaa pienempiä elokuvia pienemmistä eurooppalaisista maista, auttaa heitä markkinoimaan elokuviansa niin, että on äh, rahaa ja ja, ja kiintiöitä elokuvateatterissa esimerkiksi trailereita varten näitä pienessä pienissä filmeissä. Muuten täällä vain puhutaan. you. Kiitoksia paljon. Eikä se nyt hyödytä, jos vaan taputetaan. Ongelmahan on se, että Kiintiöillä tätä ongelmaa ei voida niin yksinkertaisesti hoitaa. Aina on joitakin, jotka ovat kiintiöitä vastaan, niin se ei yksinkertaista ole. Mutta se, mitä täytyy meidän tukea, ja tässä tulee näihin kunnollisiin elokuvateatteriin tai sitten, jotka erityisiä film-elokuvia voivat näyttää, niin niitä pitäisi ehkä tukea enemmän, pystyä enemmän tukemaan. En usko, että yleisesti voidaan kiintiöt ottaa käyttöön. Siinä saadaan itsemme paljon vihollisia, Naisasioista tunnen kiintiöt. Siinäkään ei niin saada tukea kaikilta. Yksi ideahan oli se, niin Ranskalla oli, Ranskalla on nämä kiintiöt ja ranskalainen elokuva pärjää hyvin. Niin Euro- Joo, joo, mutta ei eurooppalaisia, vaan, vaan sitten se kiintiö on ranskalainen. Nur ein Teil. Verstehen Sie, das, das wäre dasselbe. Se on vain yksi osa, se on sama, jos Saksassa otettaisiin kiintiö saksalaisille elokuville. Se miellyttäisi herra Schmidt ja herra Akinia, mutta en usko, että se äh, sitten kaikkia miellyttäisi, että se olisi viimeinen päätös. Pitää olla varovainen, jos otamme eurooppalaiset kiintiöön eikä kansalliset, niin kuin Ranskassa on. Niin se, niin se pitäisi olla. Ei se niin yksinkertaisesti ole. No herra Schmidt. Fat... Mutta se, mitä Fatih sanoi, on ihan totta. Arthouse elokuvilla ja teatterilla menee huonosti. Mutta Saksassa arthouse äh, elokuva teattereilla, jotka näyttävät eurooppalaisia äh, taideelokuvia, niillä menee vielä huonommin kuin vain saksalaisia näyttävillä. Ja tällä Lux-palkinnolla ehkäpä voidaan nyt aloittaa ja ehkäpä tukea näitä pieniä elokuvateattereita. Mutta se voisi tapahtua nimenomaan kiintiön avulla. Toki tätä täytyy miettiä vielä mutta kysymys on siitä, että eurooppalaisissa maissa ja elokuvateatterissa pitäisi näyttää elo- eurooppalaisia elokuvia ja niiden määrä pitäisi määritellä. Aihe on hyvin suuri. Tästä meidän täytyy vielä keskustella ja uskon, että meillä on pohja, jolta voimme keskusteluja käydä. Unescon yleissopimus on yksi, joka mahdollistaisi jotain tällaista. Tätä täytyy harkita. Meillä on sitten seuraavana kuulemistilaisuus näistä poikkeussäännöksistä Unescon puitteissa ja näissä puitteissa ehkä voisimme käsitellä tätä teemaa vielä vakavasti. Lupaan, että sen teemme, mutta en voi sanoa, että mikä tulos siitä tulee. Se, mistä voitaisiin tehdä jotain, niin se on Lux-palkinto ja sen vuoksi tämä tilaisuus järjestettiinkin. Laitamme merkille kernaasti teidän huomionne ja seuraavien kuukausien vuosien aikana, viideksi vuodeksi meidät on valittu, niin eh, ottaa esille tätä asiaa silloin kun se mahdollista on. Nyt lopettaisin tämän kokouksen. Vielä sydämelliset kiitokset, jotka ovat tänne tulleet, jotka kunnioittavat läsnäoloillaan, että haluan paloittaa, että painottaa, että meillä ei ole mitään tavanomaista. Olen hyvin kiitollisia tästä.